Kollegat, haluaisin, jos on mahdollista, aloittaa äänestyksen Engströmin mietinnön äänestyksen. Tajani vähän tulee myöhemmin, mutta en halua viivyttää liian pitkään, koska monet minä luki, mukaan lukien jätimme äänestyskortit toiseen saliin, niin voimme äänestää varmaan ilman sihteeristön. Pitää ottaa tässä laskemaan, mikäli se on välttämätöntä. Aloitetaan. Um, uh, so, uh, Mr. Engström, our rapporteur. Engström, esittelijä, on paikalla. Pahoittelen, ettemme ehtineet teidän ensimmäistä mietintöä aamupäivällä käsitellä. Haluatteko sanoa jotain ennen äänestystä, Christian? Well, yes, I'll just say, say thank you. Niin haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja sihteeristöä. Meillä oli kaksi kokousta ja mielestäni ne olivat hyödyllisiä ja rakentavia. Niin. Äänestetään sitten vaan. Much. Okay, well, let's start the vote then. Selvä. Aloitetaan äänestykset. Äänestys alkaa tarkistus yksi Gebhardilta. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Laura Se lisätään uudetena kohtana puolesta vastaan hyväksytty. Rekomin tarkistus on yritetty pois neljä Gebhardilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus viisi Gebhardilta puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus Gebhard Komi Äänestetään puolesta. Onko vastaajia? ja Kiitos, hyväksytty. 6 ja 13 raukeavat. Sitten tarkastus, tarkistus 7 puolesta. Vastaan hyväksytty. 8. Filip Syvää, Kavada. Esittelijä vastustaa puolesta. Pitää ehkä laskea. Puolesta. Those against. Vastaan. You against? Three, It's eleven and isn't it? Oh, twelve. Uh, okay, that's defeated by... Hylätty yhdellä äänellä. Voinko vain sanoa, jos täällä on jäseniä, jotka äänestävät siis muista valiokunnista tulisi jäsenten lähettää sihteeristölle että Ryhmää on nimennyt heidät äänestämään, jos ette ole varajäsenenä täällä valiokunnassa, jos on unohtunut tämä sääntö yhdeksän puolesta. Vastaan hyväksytty. Kymmenen Gebhardilta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 11 Gemblin Gebhardt puolesta vastaan hyväksytty suurella enemmistöllä. 12 Philip Syvää puolesta. Pitää varmaan laskea. I know we haven't all got our voting cards. Uh.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 that is carried. That... Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi. Jyvä ja Kreutzmann. Voinko jälleen muistuttaa jäseniä siitä, että ainoastaan valiokunnan jäsenten pitäisi äänestää, jos sihteeristölle ei ole kerrottu, siis jäsenet ja varajäsenet vai muuten. Kompromissi kaksi puolesta. Lasketaan taas. Okay. Um, those against? Vastaan. Okay, that is carried. Hyväksytty. 18.10. 15 ja 14 raukeavat. Varakkomin tarkistus 16. Siihen on suullinen tarkistus. tarkistus. Teksti on näkyvissä. Äänestetään puolesta vastaan hyväksytty. 16 raukeaa, 18 syvään puolesta on poisto. 19 puolesta vastaan. Seitsemäntoista raukeaa. Kompromissi kolme puolesta. Those against. Vastaan. Onko tyhjä? Hyväksytty. 19 raukeaa, 20 samoin, joten loppuäänestys, tämä on laskettava äänet puolesta, osunnon puolesta. Vastaan. Joku vastaan. Hyväksytty yksimielisesti. Kuka vastusti? Selvä. Tian vastaan. Pitääkö laskea? Uh, good. Well, thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon ja onnittelut Christian Engström. Ensimmäinen lausunto tässä valiokunnassa. Onnittelut ja kiitokset. Ja odotamme sitten, että pystytte muistamaan meidän kantamme teollisuusvaliokunnassa. Well, first time in this room. Eh? Yeah. It's new. Mm. you come, you did your hearing in here. Yeah. Some, hearing in here. Yeah. In this room. Yeah. first time. Yeah. Uh, so um, I can just say good afternoon, everybody. Hyvää iltapäivää kaikille niille, jotka eivät äänestäneet hetki sitten. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi tämän kuukauden valiokunnan kokouksen viimeisen kokouksen. On mukava, että voin toivottaa tervetulleeksi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan komission jäsenen uusi titteli, tärkeä Antonio Tajani, myös komission varapuheenjohtaja. Tervetuloa ensimmäistä kertaa nyt valiokuntaan. Tiedän, että hänellä on mielenkiintoisia seikkoja esitettävänä. Ohjelma on hyvin tiukka tällaisen yrittäjyyden osalta. Ja muistuttaisin jäseniä siitä, että komission jäsentä Janin Dalin kanssa vähän myöhemmin puhutaan siis työohjelmasta. Esitetään siihen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja. Mistä ollaan samaa mieltä, mistä eri mieltä, ehkä lisäkohtia sinne, mutta toivoisin, että keskitytte kysymyksissänne tähän aiheeseen. Ensin koordinaattorit tai johtavat edustajat poliittisista ryhmistä voivat aloittaa ja sitten kysymyskierros muillekin jäsenille. Tämä on ohjelmassa tänä iltapäivänä. Antonia, mukava, että voin toivottaa sinut tervetulleeksi. Mielemme kuulemme, mitä työohjelmassa on 2011. Mr. Sherman, sorry for the delay. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tuli myöhässä, mutta olin 27 ministerin kanssa – miettimässä ratkaisua matkailuongelmiin, koska tilanne ei kaikissa maissa ole helppo. Pyydän anteeksi. Ja sitten Italian. Olen iloinen siitä, että voin nyt olla täällä jälleen. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen tullut puhumaan pelkästään tähän valiokuntaan. Ja tietysti meillä on kollegoita, jotka ovat tehneet aikaisemmin yhteistyötä kanssani täällä parlamentissa. Tämä kohtaaminen liittyy nyt jäseneltyyn vuoropuheluun komission ja parlamentin välillä, ja tavoitteena on esitellä komission työohjelma, joka on hyväksytty maaliskuun alkupuolella aloilla, jotka liittyvät minun toimialaani. Ja me haluamme ryhtyä moniin konkreettisiin aloitteisiin laajemman strategian puitteissa, joka liittyy siis Eurooppa 2020 strategiaan. Suhteeni parlamenttiin niiden ei tule olla mitenkään muodolliset suhteet, jotka rajoittuvat vain kansainvälisiin sopimuksiin. 14 vuoden ajan olin täällä parlamentissa, joten minusta on aivan normaalia, että olemme jatkuvasti puolivirallisestikin epämuodollisesti yhteydessä kaikkien parlamentin jäsenten kanssa. Eli on selvää, että minun toimistoni on teille avoin, mikäli tarvitsette lisätietoja. Tai jos haluatte, että yhdessä ryhdymme jonkinlaisiin aloitteisiin, olen täysin käytössänne, puheenjohtaja, mikäli tarvitsette minua. Ja sitten voin yksityiskohtaisemmin esitellä teille sen, mitä yritämme tehdä muutaman korttelin päässä täältä. Meillä on nyt tätä uutta teollisuuspolitiikkaa, sen lanseeraus on tärkeää asia. Siitä pitäisi tehdä yksi peruspilareista strategian Eurooppa 2020. Ja meidän pitää ottaa mukaan kestävää vihreää kehitystä esimerkiksi. Meillä on siis syyskuussa laadittu uusi tiedonanto teollisuuspolitiikasta ja Barroso loi teollisuuspolitiikasta vastaavien komission jäsenten ryhmän, jonka johdossa olen minä, ja siellä puhutaan poliittisella tasolla konkreettisista ehdotuksista, ja haluamme analysoida vahvuuksia ja heikkouksia eri teollisuuden saroilla. Ja sitoumus on selkeä ja meidän pitää edelleen kehittää teollisuutta, joka on kilpailukykyistä ja monimuotoista Euroopassa. Uudessa teollisuuspolitiikassa pitää olla horisontaalisuutta, integroituvuutta, se pitää olla lähellä sektoreita, joilla on uudelleenjärjestelyitä, se pitää olla innovatiivinen, kestävä, sen pitää stimuloida luovuutta. Siinä pitää ottaa huomioon PK-yritykset, siinä pitää ottaa huomioon raaka-aineiden käyttö ja myöskin globalisaatio. Meidän täytyy vahvistaa kilpailukykyä PK-yritysten osalta ja tietysti julkinen järjestö ei voi korvata hyvää yrityshallintoa, mutta joskus kuitenkin pitää puuttua asioon toimin, jotka liittyvät uudelleenjärjestelyihin – ja meidän täytyy vahvistaa teollisuutemme kilpailukykyä. Meillä on sääntöjä, jotka takaavat taloudellisten toimijoiden oikeudet, ja Eurooppa on edennyt valtavasti, mutta kuitenkaan ei voida vielä puhua todellisesta eurooppalaisesta taloudesta. Ja mehän tarvitsemme sitä, kun ajatellaan nyt, mikä Viime aikoina on ollut tilanne esimerkiksi autoteollisuudessa. Näiden toimijoiden täytyy nyt miettiä uudelleen, mitä siellä tehdään. Ja meidän täytyy miettiä esimerkiksi puhtaita ajoneuvoja, luontoystävällisiä autoja, energiatehokkaita ajoneuvoja. Ja tiedän, että te olette kiinnostuneita myöskin näistä kysymyksistä. No, tiedonannossa on ensimmäinen osa, joka liittyy perinteisten alojen parantamiseen, ja sitten toinen osa, joka liittyy sähköautoihin ja muihin järjestelmiin, esimerkiksi vetyjärjestelmiin ja muihin ei-saastuttaviin järjestelmiin. Komissio haluaisi omaksua laajan lähestymistavan ja teknologisesti neutraalin lähestymistavan – ja meidän tietenkin vähintään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Ja meillä on tiettyjä toimia, joilla voimme edistää tätä teknologiaa. Mutta kuten sanoin, haluamme myöskin panostaa biopolttoaineisiin, vetyyn ja ratkaisuihin, joilla voidaan parantaa moottorien energiatehokkuutta. Tähän liittyy 40 konkreettista toimea, ne liittyy rahoitukseen liittyviä kannustimia, innovaatio, kestävän teknologian alalta. Meidän pitää miettiä sosiaalirahaston tavoitteita ensi vuodesta lähtien. Ja meillä pitää olla jonkinlainen normisto, joka liittyy hiilidioksidipäästöjen ja muiden saasteiden vähentämiseen. Ja sitten mitä tulee sähköautoihin erityisesti, me haluamme, että ajoneuvot ovat turvallisia, vähintään yhtä turvallisia kuin perinteiset autot ja me haluamme yhteisiä sääntöjä, jotta kaikki sähköautot voidaan ladata missä tahansa EU:ssa. Ja pitäisi myöskin asentaa latauspisteitä, joihin on vapaa pääsy. Ja tällä tavalla voimme vaikuttaa kilpailukykyyn ja työpaikkojen syntymiseen myöskin muilla tähän liittyvillä aloilla. Kestävän ja älykkään kasvun lisäksi pitää myöskin toteuttaa valvontaa ja odottelenkin jo innolla, että pääsemme toteuttamaan tätä Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja sitten meillä on CARS 27 työryhmä. Se on foorumi, jolla käydään vuoropuhelua ja jolla voidaan auttaa komissiota näissä tehtävissä. Sitten muita tärkeitä tavoitteita, standardisointi. Tiedätte, tämä valiokunta kiinnittää erityistä huomiota näihin kysymyksiin, ja sähköautot ovat vain yksi monista esimerkkeistä, jotka osoittavat, kuinka valtavaa politiikkaa standardoinnin alalla on myöskin vapaaehtoispohjalta. Ja aion esittää ensi syksynä standardipaketin, joka on kunnianhimoinen ja jossa on useita lainsäädäntöehdotuksia ja tiedonanto, jotta eurooppalaista standardoinnista integroitu ja tehokkaampi. Uskon, että Euroopan teollisuus voi toteuttaa modernia politiikkaa, ajattelen kolmansia maissa, esimerkiksi transatlanttisia suhteita, mutta myöskin nousevia talouksia – ja komissiossa ollaan nyt arvioimassa, millaisia vaikutuksia näillä ehdotuksilla on. Ja 23. maaliskuuta aloitimme kuulemiset netissä. Ja tämä saadaan päätöksen 21. toukokuuta. Ja uskon, että kesäkuussa voimme sitten tarkastella näitä tuloksia ja myöskin oma-aloitemietintöjä, jotka rikastuttavat meidän työtämme. Sitten yksi pysyvä permanentti prioriteetti liittyen matkailuun ja teollisuuteen on tietysti sisämarkkinoiden hyvä toiminta. Olen iloinen siitä, että puheenjohtaja Barroso antoi professori Montille tehtäväksi esitellä kuukauden loppuun mennessä mietintö. Niin ehkä se on sitten toukokuun alussa, mutta kuitenkin siis mietintö, jonka avulla voidaan toteuttaa sisämarkkinoiden koko potentiaali. Yhtenäismarkkinat ehkä ovat paremmat, parempi termi, ja sehän on kulmakivi kestävälle kasvulle ja kestävälle eurooppalaiselle taloudelle. Olen katsonut parlamentin ehdotuksia, joita löytyy Grekin mietinnöstä, ja komission pitäisi ottaa omaksua vähän laajempi lähestymistapa sisämarkkinoihin. Ja meidän pitää ottaa kansalaiset tämän strategian ytimeen. Ja tietysti olen samaa mieltä tästä lähestymistavasta ja uskon, että kollegani Barnierin kanssa voimme toimia tämän suuntaisesti esimerkiksi uudessa komission jäsenten ryhmässä, joka vastaa sisämarkkina-alueista ja Barnier koordinoi sitä ryhmää. Ja itsekin olen merkittävässä roolissa tässä ryhmässä, kun ajatellaan markkinoiden vahvistamista. Uusi lainsäädäntöpuitteisto, joka hyväksyttiin vuonna 2008 parlamentin tuella, tarjoaa meille jo konkreettisia vastauksia johtuen säännöistä, jotka liittyvät markkinoiden valvontaan ja kolmansista maista tulevien tuotteiden valvontaan. Tällä tuotevalvonnalla komissio haluaa vahvistaa EU-markkinoiden imagoa ja luotettavuutta. Meidän pitää tietenkin jatkuvasti valvoa markkinoita riittävästi ja on tärkeää, että kuluttajat pystyvät kaikkialle Euroopassa ostamaan turvallisia tuotteita. No, jos sitten halutaan, että markkinat toimivat kunnolla ja että vapaa toimii, meidän pitää silloin välttää väärinkäytöksiä ja vääriä tulkintoja. Komissio lanseerasi tiedotuskampanjan liittyen CE-merkintään, ja kampanja kestää ensi vuoden loppuun asti, ja se on suunnattu nimenomaan PK-yrityksille. Kuulemistilaisuudessakin sanoin, että haluan säännöllisesti tiedottaa parlamenttia ja erityisesti tätä valiokuntaa – sen suhteen, miten tämä kampanja etenee. No sitten tulevaisuuden painopistealueita. Tänä vuonna nyt erityisesti haluaisin mainita suurista yksinkertaistamisehdotuksista traktoreihin liittyvän aloitteen. Ja kollegamme näyttävät siellä todella, Schwab näyttää todella tyytyväiseltä. Ja tavoitteena on vähentää lakien määrää erityisesti yhdistämällä samantyyppisiä tekstejä ja toimivalla esimerkiksi YK tai Etyjin kanssa. Sitten kategorian L-ajoneuvot, eli kahden tai kolmen, neljän pyörän ajoneuvot. Ja me uudistamme nyt tätä kategoriaa ja hyväksyminen pitäisi toteuttaa ennen kesää. Tämä liittyy turvallisuuteen ja haluamme ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ottaa käyttöön uusia ympäristötoimia. Mä voisin puhua tästä pitkäänkin ja puhua myöskin muista aloitteista. Ja tästä tehdään ehdotuksia, direktiiviehdotuksia hyvinkin pian, esimerkiksi mitä tulee satamakysymyksiin kysymyksiin ja meidän täytyy myöskin miettiä kaasupäästöjä. Ja ajattelen tässä nyt esimerkiksi direktiiviä, joka liittyy televiestintään. Ja sielläkin on tarkoitus järjestää konsultaatio tänä kesänä. Ja komissio tietysti sitten tiedottaa aina näiden aloitteiden edistymisestä. No sitten Meillä on uusia normeja 768 kautta 2008, joilla tarkoituksena on lisätä tuotteiden turvallisuutta ja taloudellisten toimijoiden ja menettelyiden tehokkuutta tullaan arvioimaan. No sitten lopuksi haluaisin puhua tärkeistä aloitteista, esimerkiksi direktiivi, joka liittyy maksuviivästymisiin. Se on tärkeä asia, joka pitäisi toteuttaa – ja sen menestys sitten määrittelee sen, miten voimme toimia ympäristökysymyksissä vastuullisemmin. että aamulla tässä valiokunnassa äänestettiin Valerin mietinnöstä ja olemme keskustelleet tietystä kompromenteista viime viikolla Strasbourgissa. Siis äänestettekö vai ai, siis äänestitte jo? No niin. Yli vuosi sitten hyväksyttiin tämä ehdotus. Ja tästä saatiin aikaan sopu ensimmäisessä käsittelyssä, mutta asiat eivät vielä ole ihan selkeitä. Ja haluaisin nyt verrata teihin kaikkiin, koska olen puhunut tästä jo joidenkin teidän kanssa, mutta jokaisen on tehtävä kaikkensa, jotta tässä onnistutaan. Ja jotta tämä menee läpi parlamentissa teksti, jonka neuvostokin voi hyväksyä. Silloin ensimmäisessä käsittelyssä voisimme saada aikaan viestin, joka on merkittävä viesti kansalaisille EUn toimielimistä ja erityisesti pk-yrityksille, jotka ovat taloutemme selkärankan. Eli olen tästä jo puhunut muutamien teidän kanssanne ja uskon, että viime kädessä jotkut teille tärkeät ajatukset voidaan ottaa mukaan tähän tärkeään aloitteeseen. Meidän pitäisi käydä rakentavaa vuoropuhelua neuvoston kanssa. Meidän pitää ymmärtää, mitä vaatimuksia parlamentilla on. Tämä on todella tärkeä kysymys ja uskon, että me kaikki teemme työtä parhaamme mukaan. Ja aion pysyä valppaana, jotta ei taas mene vuotta hukkaan. No kompromisseja tietenkin täytyy tehdä. No me italialaiset olemme aika hyviä löytämään kompromisseja, mutta se on silti vaikeaa. Se on hankalaa ja pyytäisin, että kaikki tässä valiokunnassa, jotka ovat merkittävissä rooleissa, pyytäisin, että teette parhaanne tässä vuoropuhelussa, myöskin epämuodollisessa vuoropuhelussa neuvoston kanssa, jotta saamme rat- löydämme ratkaisun, joka on kaikille tyydyttävä. Ja uskon, että kaikki toimielimet voivat sanoa sitten Euroopan kansalaisille, jotka odottavat konkreettisia vastauksia meiltä, että me todellakin teemme työtä ja että se, mitä me teemme, on hyvä. No, tiettyjä kaikkea voidaan aina parantaa, mutta kolmen toimielimen viestin on oltava se, että voidaan saada aikaan tuloksia, ei pelkästään taloudessa, vaan myöskin poliittisella tasolla, ja se on tärkeää. Ja sitten näistä asioista halusin teille puhua, ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Ja joka tapauksessa olen aina kaikkien parlamentin jäsenten käytössä, jotka haluavat tulla tapaamaan minua ja keskustelemaan kysymyksistä, joista ehditä tänään puhumaan. Eli voimme vielä nähdä vaikka Strasbourgissa ja, ja pyydän, että tulin taas myöhässä. Se ei riippunut minusta. Uh, well, thank you very much indeed, uh, uh, Commissioner. And I th- Kiitos oikein paljon komission jäsen. Minusta tuntuu, että merkittävä määrä hankkeita on nyt esillä komission suunnitelmissa ja tämä osoittaa, miten tärkeä rooli teillä on sisämarkkinoilla. Olen huomannut, että tämä valiokunta oli pettynyt, että ei ollut enemmän mahdollisuuksia kysyä näistä asioista kuulemisen aikana, vaikka teollisuusvaliokunta ehkä on teille keskeisin valiokunta, kun olette vastuussa teollisuudesta, niin kuitenkin uskon, että tämä osoittaa, että suuri osa ne niin kuuluu myös meidän valiokuntamme. Kiitos siitä, että voimme olla yhteistyössä monien hankkeiden osalta, jotka ovat todella suuria teollisia hankkeita myös. Ja myös sanottava, että herra Svavi ole ainoa, minäkin olen ollut hyvin innostunut tuosta traktoridirektiivistä, joten tämä innostuminen ei henkilöidy ainoastaan edustaja Schwabin. Tällä valiokunnassa me olemme osoittaneet, että voimme erittäin hyvin hoitaa hyvin teknisiä direktiivejä, vaikka meillä joskus on tapana vähän laajentaa, kuten tekstiilimerkintöjen osalta. Mutta joka tapauksessa toivon, että voidaan saada hyviä ehdotuksia, jos ei täydellisiä. Meillä on puoli viiteen asti aikaa, koska pyysimme komission sen Daliakin tulemaan hiukan myöhemmin paikalle, koska joudumme äänestämään. Joten saman tyylin kuin aamupäivällä annan poliittisten ryhmien kysyä ja kommentoida. En tiedä, herra Schwab, oletteko edustaja Komi? Ei vaan. Komi aloittaa sitten Gebhard Busojon täällä. Edustaja Ryyle, Kosutsnik, ECR nimissä erityisen tärkeää teitä ajatellen, kun hän on esittelijänä standardien valiokunta-aloitteisen mietinnön osalta. Ja sitten De Jong puhui Töntä Philipsen nimissä ja Manders, Schwab, Weiler, Steiler ja Koratsa Bild tähän mennessä puhujalistalle. Ja, ketkä muut, ja sitten muut, jotka haluavat vielä puhujalistalle. Äänestä Vainelle ehkä haluaa lyhyesti päivittää tämän aamun äänestyksestä. Voinko laittaa hänet sinne vähän aikaisemmin? Katsotaan. Edustaja Vainer sitten, jos teille sopii. Sitä Gepard. Tämä Vainer puhuu, puhuu ennen teitä. Selvä. Edustaja Komiensi. Grazie Presidente, caro commissario. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaarille hyvin selkeästä ja täsmällisestä esityksestä. Myös senkin takia, että otitte esille hyvin konkreettisia aiheita ja teitte myös konkreettisia ehdotuksia. Monet niistä ovat jo nähneet päivänvaloa, mutta toiset ovat vielä odottamassa esiintuloaan. Onnittelen myös puheenjohtaja Harboria myös tästä koska tämä on hyvinkin tärkeä direktiivi ja toivomme todella, että kaikki tämä olisi, sujuisi hyvin jatkossakin ja olisi, tässä olisi niin kuin hyvää pohjatuota hyvälle jatkolle. No, ihan sitten suoraan kysymyksiin. Ne liittyvät suoremmin PK-yrityksiin. Minähän muistutan, että meidän valiokuntamme sisää markkina-asioista kiinnostunut markkina Valiokunta haluaa yksinkertaistaa menettelytapoja pk-yritykselle. Se yksinkertaistaminen on erittäin käskeistä ja tärkeistä. Me olemme nähneet sen silloin, kun äänestimme talousarviosta. Mehän tiedämme, että että elvytyksen kannalta on erittäin tärkeää parantaa yleisiä taloudellisia olosuhteita, kilpailu, yritysten kilpailukykyä, jotta ne pääsisivät ulos kriisistä. Olen erittäin iloinen näistä ehdotuksista ja myöskin siitä, että komissiolla on todella halua ja tahtoa esitellä meille yli 40 esitystä, jotka ovat kaikki vähän samansuuntaisia. Toinen seikka, joka on tärkeä, liittyy internettiin kun puhutaan markkinoista, joita me haluamme yksinkertaistaa, me tarvitsemme enemmän yhteenkuuluvuutta. Eli me tarvitsemme silloin tekijöitä, elementtejä, joiden avulla voidaan päästä pois tähän tähänastisista materiaalisista esteistä. Internet on hyvin hyödyllinen välille erityisesti nuorille ja sillä me voimme taata enemmän yhteenkuuluvuutta laajakaistat myös mahdollistavat sen, että voimme tehdä paremmin työtä eri alueiden välillä. Eli emme enää törmää entisiin esteisiin. Näiden avulla voidaan myös vähentää olemassa olevia eroja suurten ja pienten yritysten välillä – ja myös eroja eri alueiden välillä ja voimme keskittää joitakin. Jotkut ovat liian keskitetty, jotka ovat olleet liian reunassa. Ja sitten jos puhutaan lainsäädäntötyöstä ja sen lakien toteuttamisesta, yhteisön lainsäädännön toteuttamisesta, aivan erityisesti kun on kyse sisämarkkinoista minä olen europarlamentaarikko, me olemme todenneet, kuinka vaikeata on usein viestittää edes omalla maaperällämme sitä, mitä Eurooppa tekee, mitä Eurooppa on hyväksynyt lainsäädäntötyössä. Ja varsinkin miksi ja miten tämä lainsäädäntö pitää siirtää ja toteuttaa kansallisessa lainsäädännössä me pyrimme tekemään tämän hyvin joustavasti ja helposti, mutta se on erittäin vaikeaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Kiitämme teitä aivan erityisesti teidän sitoumuksestanne kun PK-yritysten suuntaan. Um, we'll invite Mrs. Weiler, if, I may. Kiitos, jos teille sopii. Annan edustaja Weilerin puhua nyt. Varmaankin komission jäsen haluaa mielellään, kun analyysin tämän aamupäivän analyysistä noista maksuviivästyksistä. Olkaa hyvä. Ja komissaar, Vorsitzender. Puheenjohtaja, komission jäsen, kiitokset. Minun on lähdettävä lääkärin hetken kuluttua, mutta hyvä tämän kertoa aamupäivän tuloksista jotain. Me jäsenet olemme hoitaneet oman tehtävämme oikein hyvin mielestäni. 20 eri kantaa, niistä saatiin aikaan enemmistön kanta – jota useimmat tukivat. Sanon 20 eri kantaa alun perin. Ja nyt teidän tehtävänne on myöskin yhteistyössä neuvoston kanssa löytää kestävä ratkaisu 27 jäsenvaltion väliseen ratkaisuun. Minä olen käytössä maanantaista lähtien kello kahdeksasta. neuvoston työryhmä kokoontuu perjantaina ensimmäistä kertaa. Pallo on nyt neuvostolla. Meistä tämä ei ole kiinni, mutta jos neuvoston kanta on aivan toisenlainen kuin se, minkä me päätimme enemmistöllä tänään aamulla, niin sitten meidän on jatkettava kesätauon jälkeen. Me olemme tyytyväisiä. Uskon, että jokainen poliittinen ryhmä on tyytyväinen tähän tulokseen. Jokaisen oli hiukan tultava toisia vastaan ja jokainen sai kuitenkin myös jotain aikaan. Joten tässä mielessä meidän on katsottava, mitä sitten ensi viikosta alkaen neuvosto sanoo. Minua kiinnostaa kovasti ja komission jäsen Barniekin painotti tänään aamulla vielä sitä, miten tärkeää on auttaa pk-yrityksiä. Erityisesti talous- ja rahoituskriisin aikana tarvitaan vakautta, tarvitaan likviditeettiä, luoton saantimahdollisuuksia. Tämä direktiivi on tärkeä osatekijä, ei ainoa, mutta tärkeä, joten se on meidän kaikkien mielestä tärkeä. Toinen kysymys, voin myöhemmin kuulla sitten, mitä vastasitte, kun en ehkä ole itse enää paikalla, mutta olin mukana myöskin tavarapakettia solmittaessa. Me odotamme komissiolta merkittävää uutta asiaa tuotteiden merkinnöistä, EC-merkinnästä ja niin edelleen. Me emme halua luopua kansallisista merkintäjärjestelmistä ennen kuin meillä on kunnollinen eurooppalainen merkki. Tästäkin on jo melko pitkä aika. Meillä oli vaalit ja sitten saatiin uusi komissio. Kuitenkin olen yllättynyt siitä, että nyt kun ajatellaan teollisuuden uutta laatumerkintää, niin komissio ei ole vielä edennyt. Ehkä voitte kollegoille vielä kertoa, miten, miltä konkreettiset suunnitelmat näyttävät. Kiitos oikein paljon. Otetaanko vielä edustaja Gebhardt ja Busoi? Sopiiko? Tai ehkä, tai jos joudut lähtemään, niin Ehkä pyydän komission jäsentä vastaamaan ensin noihin kysymyksiin, jotta voitte kuulla vastaukset. Jos tämä sopii teille komission jäsen, annan teidän vastata näihin ensimmäisiin kysymyksiin. Tanto grazie per eh, le domande, mi permettono di fare chiarito. Kiitos paljon. Näiden kysymysten avulla voin vastata aika moniin muihinkin kysymyksiin ja vähän selkeyttää asioita rouva Komi puhui yksinkertaistamisesta hallinnon, hallinnon äh, yritysten hallinnon ja yleensä hallinnon yksinkertaistamisesta. Eilen komissiokollegiossa hyväksyttiin yksinkertaistamisesitys, joka liittyy seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Ja se menee kyllä hyvään suuntaan. Me, äh, meillä on todella yksinkertaistamisprosessi meneillään kaikkia ajatuksia ajatellen on joskus vähän vaikeaa muuttaa normeja, mutta me yritämme yksinkertaistaa mallia jollakin muulla tavalla silloin. Te sanoitte mm, hyvin osuvia sanoja internetistä. ja Se kuuluu olennaisena osana Eurooppa 2020 strategiaan. Minä voin aivan rauhassa vakuuttaa teitä, että teille, että puhun kollega Kruusin kanssa – näistä, koska ne ovat jaettua toimivaltaa meidän kahden kesken. Mutta kyllä me menemme hyvään suuntaan, olkaa aivan rauhassa. Rova edustaja pagamenti mm, sono... Eh, edustaja Railer, me olemme puhuneet paljon näistä maksuviiveistä. Olen ihan varma, että kyllä tästäkin päästään sopuun. Minä olen puhunut näistä useasti jo eri meppien kanssa Espanjan puheenjohtajakauden aikana, joka luonnollisesti haluaa olla näkyvässä osassa välittäjän roolissa ja toivomme pääsevämme sopuun parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Toivon myös, että voitaisiin äänestää tästä ennen kesää. siis, että äänestettäisiin ennen kesää, mutta jos tulee toinen käsittely, niin se häiritsisi minua enemmän kuin jos äänestäisimme yhden käsittelyn jälkeen vasta kesän jälkeen. Tai se häiritsisi vähemmän kuin, että jos äänestäisimme kesän jälkeen. <clears throat> Eli siis ennen kuin voimme antaa vastauksia PK-yrityksille, kansalaisille, koska emme ole päässeet sopuun. Se ei olisi mikään, mitenkään mukava tilanne, mutta tajuan kyllä tämän asiakirjan merkityksen parlamentille. Tämä on myös ajallinen, organisatorinen kysymys. Me olemme hyvin tietoisia siitä. Olen kuitenkin vakuuttunut, että sopu on mahdollista. Yhteisymmärrys kyllä löytyy. Minä kuitenkin teen kaikkeni, jotta pääsemme hyvään ratkaisuun ja puhun tästä Espanjan puheenjohtajakauden aikana puheenjohtajamaan edustajille ja puhun tästä asiakirjasta myös jäsenvaltion edustajien kanssa. En halua olla ylioptimistinen, mutta kyllä minä uskon, että tästä löytyy sopi, mutta tarvitsemme teidän tukeanne. Ja pyrin myös saada jäsenvaltiot ymmärtämään, että niiden täytyy myös ottaa huomioon parlamentista tulevat signaalit. Eli yritän olla jonkinlainen välittäjä tässä ja kiitän jo tässä vaiheessa teidän hyvästä tahdostanne ja osallistumishalukkuudestanne. Ja puhun myöskin edustaja Schwabin kanssa tästä, olen puhunut jo aiemminkin tästä hänen kanssaan tästä asiakirjasta. No, sitten tuot tavoitteista emme ole vielä päässeet tässä hyvään lopputulokseen. Meillä ei ole mitään hyviä laatumerkintöjä, mutta ehkä asiat eivät ole vielä riittävän selkeitä, koska meillä ei ole vielä, vielä riittävän selkeästi hahmottunut, mikä on se EU-merkintä tai laatumerkintä meidän täytyy, emme me voi viedä pakolla läpi jotain EU-laatumerkintäjärjestelmää ennen kuin on todella päästy siitä sopuun. Emme me voi pakottaa mitään. Meidän täytyy sitä ennen miettiä kaikkia etuja ja haittoja, joita se voi pitää sisällään tai tuoda mukanaan. Mm, kaikkien täytyy ensin tajuta, kuinka tärkeä tämä EU-merkintä on ennen kuin voidaan mitään pakottaa, kun on kyse laadusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Weiler, että osallistuitte tähän keskusteluun. Gephardt seuraavaksi busoi ja edustaja Rylle. Olkaa hyvä. Um, Emlyn. Ja meillä on vain puoli viiteen asti aikaa muistuttaisin kaikkia kollegoita siitä. Tiedän, että kunnioitatte varmasti aikataulua. Ganz gut, dass ich die Antwort Kiitoksia. On hyvä, että kuulin tämän vastauksen ensin, koska sitä voi myöskin reagoida tähän vastaukseen ja sanoisin, että en ole ollenkaan tyytyväinen tähän kuulemaani vastaukseen kummassakaan Vaderin esittämässä asiassa. Ensinnäkin nämä maksuviivästymiset. Vaille sanoi selkeästi, että sopun ei päästä ensimmäisessä käsittelyssä, mikäli neuvosto hyväksyy sitä, mitä olemme tehneet. Koska selvää on, komission jäsen, että tässä päätöksen on tehnyt valiokunta eikä Euroopan parlamentti. Eli liikkuna, liikkumavara, joka meillä on, on hyvin vähäistä, ja jos neuvostolla ei ole mitään kantaa, niin sitten on ihan turhaa odottaa ja neuvo, jatkaa neuvotteluita, koska sitten on parempi ja poliittisesti myöskin avoimempaa kansalaisten kannalta, mikäli me hoidamme ensimmäisen käsittelyn nopeasti parlamentissa ja sitten neuvosto voi tehdä nopeasti päätöksen. Sitten voidaan viedä tehdä jotain kesätauon aikana. Todellakin pallo on nyt neuvoston käsissä. Ja neuvoston täytyy tietää, mitä se haluaa, mihin haluaa, se, siihen se haluaa siirtyä, mitä se on valmis tekemään ja onko se valmis tulemaan Euroopan parlamenttia vastaan. Meidän ei tarvitse tässä liikkua, vaan ensin meidän täytyy tietää, mitä neuvostolla on mielessä. Tämä on nyt ihan selvää. Ja tehän itsekin olitte parlamentin jäsen herra Tajani, ja tiedätte, kuinka tärkeää parlamentille on pitää kiinni oikeuksistamme. Ja nämä oikeudet liittyvät myöskin päätösten avoimuuteen kansalaisten suhteen. Ja tässä valiokunnassa täällä on eri ryhmiä edustettuna, mutta ei kuitenkaan eri jäsenvaltioita. Ja mikä ei ole niin sataprosenttisen varmaa, että täysistunnossa tässä käy niin samalla tavalla kuin valiokunnassa on käynyt. Ja siksi sekin täytyy ottaa huomioon, kun toimimme. Eli tämä on nyt aika iso kysymysmerkki minun mielestäni. Sitten toiseksi CE-merkinnät. No teidän edeltäjänne Fehoigen teki selväksi, että se tehtävä, joka komissiolla oli ja jota tässä nyt ilmeisesti jatketaan, tämä CE-merkintä ja että se otettaisiin käyttöön kansallisten turvallisuusmerkityön sijaan, se ei ole parlamentin kannalta mahdollista. CE-merkintä ei ole mikään turvallisuusmerkintä. Se voi korvata nämä merkinnät vain silloin, mikäli CE-merkintää kehitetään edelleen niin, että se on todellakin turvallisuusmerkintä, eikä tässä voida käyttää mitään vapaaehtoisia testejä yrityksissä, vaan tässä pitää olla jokinlainen riippumaton kolmas testaajataho. Ja sitten nämä kansalliset turvallisuusmerkinnät, joita on monissa jäsenvaltioissa, ja kansalaiset luottavat niihin, silloin vasta voidaan muuttaa tätä tilannetta. Ja Weiler halusi tietää, ollaanko valmiita siirtymään tähän suuntaan. Ja vastaus oli, no täytyy katsoa ja odottaa. Ja se ei mielestäni ole tyydyttävää. Me haluamme kyllä tietää, mikä on nyt komission aikomus konkreettisesti tässä asiassa. Ja tässä pitää toimia myöskin nopeasti, jotta nämä tulaisuuskysymykset voidaan todellakin ratkaista. Mr. Bozoi anna Mr. Rula. Edustaja Bozoi ja Rula. Niin. Kiitos puheenjohtaja. Minä en ole vielä valmistautunut italian kieltä puhumaan, mä puhun oman kieltäni ja se on lähinnä Italia, Romania siis. Am urmărit cu Kiitos komissaari, kiitos siitä, että olitte läsnä täällä tänä päivänä. Seurasin hyvin, kuuntelin tarkkaavaisena teidän esitystänne ja olin iloinen, että puhuitte koordinoidusta eurooppalaisesta taloudesta. Sille pitää antaa yhä kasvavaa painoarvoa sisämarkkinoilla. Olen vakuuttunut siitä, että sisämarkkinat, jotka ovat tehokkaat vailla estoja, joissa on taattu vapaa liikkuvuus palveluille ja hyödykkeille, se on, on vain hyödyllistä. Se voi olla vain hyödyksi Euroopan teollisuudelle. Silloin teollisuus on tehokasta liikkuvaa maailman esteitä, motivoitunut ja tehokas ja kilpailukykyinen koko maailmaa ajatellen. Ja silloin se voi myös ottaa mittaa muista kilpakumppaneista, nimenomaan Yhdysvalloista ja Japanista. Minä olen myös kuunnellut näistä muista aiheista, joka liittyy meidän valiokuntamme työhön. Minä aion myös esittää tiedonannon, joka liittyy keski, keskivälin arvioon keskiajan aikavälin arvioon Small Business Actia ajatellen. PK-yritykset ovat meillekin etusijalla ja mitä tulee sitten vastikään käytyyn keskusteluun maksuviiveistä. Voin vakuuttaa teille, että tämän päivän äänestyksessä valiokunnassamme käyty versio on todella tuntuva parannus siitä, mikä täällä oli liikkeellä muutama viikko sitten, muutama kuukausi sitten. Minä haluan todella vakuuttaa teille, että ei tässä ole kysy mistään ansasta, jota teille yritetään asettaa. Emme me halua mitenkään korostaa olevamme parempia tai ö, tärkeämpiä kuin jotkut muut. Kaikestahan voi neuvotella, myös tästäkin voi neuvotella, mutta täytyy myös ajatella, että tämä voidaan hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa. Lopuksi ihan konkreettinen kysymys. Kuulin ja ymmärsin, että te aiotte esitellä tiedonannon rakennusteollisuuden kilpailukyvystä. Tämä sektorihan on kriisin aikana todella kärsinyt pahasti Aiotteko te ryhtyä konkreettisiin toimiin, tukitoimiin tällä sektorilla tulevalla ajanjaksolla, koska tässähän tarvitaan myös eurooppalaista koordinointua toimintaa talouskriisiä ajatellen, jos ajattelemme kuinka rakennusteollisuus on todella jumittuneessa tilanteessa monissa jäsenvaltioissa, jotka ovat hyvin kehittyneitä maita. Jos ei tämä sektori saa asianmukaista tukea, niin silloin tämä todella voi olla sen tämän sektorin osittainen loppu. Vielen dank. Edustaja Kiitos paljon komission ja sen vahvistaisin vielä edustaja Gebhardin sanoman. Hyvin selkeästi haluan sanoa, että olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Me äänestimme tänään valiokunnassa – Me sovimme tärkeistä kompromisseista, mutta neuvottelut voivat alkaa vasta sitten, kun täysistunnossa on käyty läpi tavallinen ensimmäinen käsittely. Jos neuvosto tämän hyväksyy yksi yhteen, niin se ei ole ongelma. Silloin tämä voidaan hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta hyvin tiedätte, että tänään meillä on komission muutettu ehdotus, joten emme voi lähteä nyt puhumaan uusista kompromisseista. Ensin on katsottava, onko neuvosto kanssamme samaa mieltä. Painottaisin vielä yhtä asiaa. Sopimus ensimmäisessä käsittelyssä neuvottelut suljettujen ovien takana ovat hyvin epädemokraattinen tapa toimia. Neuvostolle jää paljon pelivaraa ja me kuulemme aivan liian vähän siitä, mitä neuvostossa tapahtuu ja siltä pohjalta emme voi puoltaa kompromisseja. Tämän halusin vielä selkeästi sanoa ja vielä mainitsisin sen, että esimerkiksi leludirektiivin osalta sanoisin, että Saksassa yhä uudestaan on ongelmia tässä raja-arvojen kanssa. Komissio on luvannut, että tutkimus suoritetaan ja näitä lukuja esitetään kesän mennessä. Odotan innolla. Kielteisiäkin kokemuksia siis on. Haluaisin viitata vielä toiseen asiaan. Olette vastuussa myös Viittasittekin siihen tuotepaketin kautta. Olette vastuussa myös markkinoiden valvonnasta. Ja markkinoiden valvonnan osalta juuri puutteita on paljon jäsenvaltioissa. Ja jos CE-merkinnästä nyt halutaan puhua, niin pitäisi myöskin puhua markkinoiden valvonnasta, totta kai, koska CE-merkintä toimii silloin, jos markkinoita valvotaan tehokkaasti jäsenvaltioissa. Monet jäsenvaltiot ovat tässä purkaneet valmiuksia. Harvat ovat valmiita tämän tuotepaketin kautta lisäämään valvontaa. Olisi hienoa, jos voisitte puhua selkokieltä jäsenvaltioiden suuntaan tämän markkinoiden valvontakysymyksen yhteydessä. Kiitos komission jäsen. Ehkä haluaisitte vastata joihinkin näistä kommenteista. Jotkut olivat vähän päällekkäisiäkin kommentteja. Olkaa hyvä. In lingua italiana forse non sono stato chiaro e... e- Puhuin italiaa ja ehkä nyt ollut ihan selkeä. Ehkä nyt ei ihan ymmärretty, mitä halusin sanoa. Ensinnäkin tämä direktiivi, ehdotus, joka liittyy maksuviivästyksiin. Ei minä pyytänyt, että parlamentti muuttaisi kantansa. No, puoli miljardia kansalaista on Euroopassa ja pari miljoonaa PK-yritystä, jotka työllistävät miljoonia ihmisiä. Mehän tiedämme, että luotonsaannin vaikeus on pääongelma. Ja tähän liittyy myöskin se, että maksuja ei aina saada aikanaan, koska jos maksuja ei tule ajallaan, sitten myöskin tuhannet ihmiset saattavat menettää työpaikkansa. Eli tässä on ongelma, joka liittyy sosiaalipolitiikkaan. Tämä ei niinkään liity johonkin yksittäisiin etuihin, vaan en nyt pyydä, että parlamentti luopuu oikeuksista tai rikkoisi sääntöjä. Ja minähän puhun hyvin selkeästi ja suoraan, ja puhun nyt vielä suoraan kuin tavallisesti. Parlamentti voi tehdä mitä se haluaa. Parlamentti voi päättää mitä haluaa. Minä vain sanoin, että on Euroopassa miljoonia ihmisiä, ja olisi hyvä, hyväksyä tämä direktiiviehdotus ensimmäisessä käsittelyssä. Jos parlamentti ei halua hyväksyä neuvoston ehdotuksia ja jos neuvosto ei hyväksy parlamentin ehdotuksia, no en nyt sano, että parlamentti pitää automaattisesti hyväksyä se, mitä neuvosto sanoo. Tässä nyt on kaksi osapuolta, ei tässä yksi ihminen voi kaikkea, tai yksi osapuoli voi kaikkea päättää. Meidän pitää saada aikaan sopu, jotta pääsemme sopun ensimmäisessä käsittelyssä. Ja jos halutaan antaa vastauksia näille ihmisille, tai jos halutaan haskata edelleen aikaa, niin ihan miten vaan. Minä vain vetoisin siihen, että tämä ei koske pelkästään komissiota, eikä pelkästään parlamenttia, vaan myöskin neuvostoa. Komission velvoite on toimia niin, että aikaan saadaan sopu. En ehdota, että parlamentti luopuisi oikeuksistaan, ei koskaan voisi ehdottaa mitään sellaista. Parlamentissahan tehdään politiikkaa ja kun tehdään sopimuksia, sitten täytyy katsoa, miten on onnistuttu saamaan sopun kompromissien kautta. Ja myöskin voidaan saada aikaan sopu täysistunnossa. Se minä vain halusin sanoa. Ja sitten 15 vuoden parlamenttikokemuksen pohjalta voin sanoa, että kun halutaan antaa vastauksia kansalaisille ja työntekijöille, joita tämä nyt eniten koskettaa, kun on maksuviiveitä, me tiedämme, että PK-yritykset tarvitsevat näitä maksuja ajallaan, jotta he pystyvät maksamaan palkkaa työntekijöilleen. Muuten maksu, palkkoa ei pystytä maksamaan kuun lopussa. Eli tämä on nyt suurin huolenaiheeni. Erityisesti kriisin aikana ei pidä unohtaa, että nyt ei eletä ihan normaaleja aikoja, vaan tämä on nyt erityistä aikaa. Ja tämä on poliittinen velvollisuus. Komission jäsenenä on puolustettava ehdotuksia täällä, komission ehdotuksia täällä parlamentissa. Ja teen nyt tämän vetomuksen, koska on selvää, että teihin minä nyt tällä vetoan, enkä neuvostoon tietenkään täällä. Eli tämä nyt on käynnistetty Espanjan puheenjohtajuuskaudella. Ja meidän pitäisi nyt yrittää löytää ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Enkä todellakaan halua polkea parlamentin eri oikeuksia. No sitten tästä merkinnästä. No tiedän kyllä, että tämä CE-merkintä ei ole mikään turvallisuus tai haluan selkeästi todeta sen, mitä olen sanonut. Komissio ei aio tällä hetkellä lanseerata mitään laatumerkintää. Se on nyt selvää. Meillä on nyt kampanja, joka on juuri käynnistetty, jotta kansalaiset tuntisivat tämän merkinnän hiukan paremmin. Ja tietysti komission täytyy olla yhteydessä jäsenvaltioihin, jotta ne seuraavat näitä neuvoja kunnolla, eivätkä vain silmäkulmasta. Eli tällä tavalla me olemme edelleen sitoutuneet tähän kysymykseen, vaikka periaatteessa en vastusta laatumerkintää, mutta komissio katsoo, että tässä vaiheessa se on vielä liian varhaista. Pidämme nyt kiinni tästä CE-merkinnästä. Se ei ole mikään laatumerkintä. Se vain osoittaa, että me olemme noudattaneet yhteisön sääntöjä Eli se on jonkinlainen sertifikaatti. Se osoittaa, että näitä sääntöjä on noudatettu. No sitten koordinoinnista taloudessa. Olen täysin samaa mieltä. Toistan vielä. Me emme voi selvitä tällaisesta kriisistä hyvällä tavalla, mikäli ei ole hyvää koordinointia talouspolitiikan alalla. Meillä on oltava talouspolitiikkaa, jonka tuloksena ei ole minkälainen protektionismi tai nationalismi. Ne ovat nyt Euroopan kansalaisten pahimpia vihollisia. No tietysti se saattaa näyttää houkuttelevalta. Nationalismi on ehkä jonkun mielestä houkutteleva tai protektionismi, erityisesti niiden osalta, jotka hoitavat sisämarkkinoita. He tietävät hyvin, että Tämä olisi katastrofi sisämarkkinoille. Me haluamme vahvistaa sisämarkkinoita, eikä pidä unohtaa myöskään kolikon kääntöpuolta. Meillä on sisämarkkinat ja talouspolitiikkaa, joka on yhteistä ja koordinoitua. Muussa tapauksessa me heikennämme sisämarkkinoita. Ja sitten, jos sisämarkkinoilla epäonnistutaan, sitten myöskin taloutemme kärsii. Mä no, tiedän, että te seuraatte tätä kaikkea hyvin tarkkaan. Ja minulla on aikomus teettää tutkimus, jotta voisimme laatia strategian, jossa korostetaan rakennusalaa, koska se on erittäin tärkeä ala jo pelkästään työpaikkojenkin puolesta. Mutta vielä elämme miettineet tarkkaan, millaista strategiaa haluamme, mutta tämä ala tietysti täytyy saada uudelleen jaloilleen. Mutta ensin meidän täytyy katsoa, millä valinnoilla tätä alaa voidaan vahvistaa. Ja meidän täytyy tehdä vaikutusten arviointi ympäristökysymysten osalta erityisesti. Meidän täytyy miettiä painopistetoimia ja koordinointitoimia. Meidän pitää miettiä näitä asioita, mutta täsmäinen ehdotus on vielä liian varhaista tässä vaiheessa. Ehkä ensi vuonna 2011 voitaisiin sellainen esittää, mutta meillä on kuitenkin halu tukea tätä alaa. Ja sitten joidenkin laatutuotteiden osalta tämä sektori on jo hyvässä jamassa. Eli komissio on jo puuttunut näihin kysymyksiin. Ja haluaisimme, että tämä ala olisi vähemmän saastuttava, mutta tälläkin alalla kriisi on tuntunut ja se on vaikuttanut ikävästi tämän alan toimintaa monissa maissa, ja siksi haluamme käynnistää uudelleen tämän sektorin. Mutta meillä nyt on viisi vuotta aikaa, ja innovaatioehdotus on tulossa pian. Meillä on niin paljon asioita nyt tekeillä, niin monta tärkeää erilaista alaa nyt pöydälle, että meidän pitää tehdä töitä kaikilla saroilla. Ja varmasti neuvostollakin on sanansa sanottavana. Mutta heti kun minulla on vähän täsmällisempiä tietoja, toimitan ne tänne parlamenttiin. Ja täällähän nyt jo ollaan miettimässä konkreettisia toimia tällä alalla. Kiitos oikein paljon. Aikaa ei ole paljon. Luen puhujalistan. Tietenkin haluan, että Kososnik puhuu ECRn nimissä, mutta myöskin työstä esittelenä De Jong, Manders, Schwab. Haluatteko puhua ihan lyhyesti? Valeria Koratsa Bild. Kannustaisin vain. En halua liikaa rajoittaa, mutta meillä on vain noin kymmenisen minuuttia. Pyytäisin puhumaan noin minuutin tai pari. Me kellon käyntiin se auttaa teitä varmasti. Edustaja Kosusnik. Pane místo eh, předsedo komise, pane předsedající, eh, já obecně děkuji. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos yleisesti siitä, että esittelitte ohjelmanne. Minun ryhmäni Esärän nimissä voin luvata, että me seuraamme työtänne hyvin tarkkaan. Koska aika ei ole paljon, en halua lähteä keskustelemaan maksuviivästyksistä, koska voin vahvistaa kaikkien kollegoiden nimissä, että me olemme tehneet kaikkemme tämän hankkeen eteen – ja kompromissi on saatu aikaan kiistan tuloksena ja valiokunta pitää tästä tuloksesta kiinni. Puheenvuorossanne kuulin jotain, mistä pidin kovasti. Kilpailukyky. Teidän asemassaan oleva poliitikko Euroopassa, jossa taistellaan kriisitilanteessa – tarvitsee juuri kilpailukykyä. Standardointi on varmasti tärkeä osa tätä kysymystä. Tämä on tärkeä aihe meidän valiokunnallemme ja päätimmekin laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön standardoinnista. Minä esittelijänä ja varjoesittelijät haluaisimme kutsua teidät 23. kesäkuuta kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään standardoinnin eurooppalaista tulevaisuutta. Toivon, että teiltä löytyy aikaa. Olen ymmärtänyt kabinetistanne, että tämä saattaisi teille sopia. Sitten edeltäjänne komission jäsen Verhoigen pyrki myös vähentämään turhaa liellistä byrokratiaa. Komission puheenjohtaja Barroso on sisällyttänyt tämän kysymyksen komission työhön ja haluaisin tietää, miten pitkälti komissiossa on ylipäätään päästy liiallisen byrokratian vähentämiseen. Kiitos, edustaja De Jong. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Ja teidän välityksellänne haluan myös kiittää tässä komissaaria mitä te sanoitte meille, komissori, me on juuri sitä, mitä me haluamme tehdä ja mitä me haluamme tehdä työtä. Eli lähtökohdat ovat PK-yrityksille helpotuksia, yksinkertaistamisia. Kysymys on kuitenkin suuri, suunnaton. Me saamme jatkuvasti valituksia PK-yrityksiltä. Ne sanovat, että he hukkuvat aivan turhaan hallintotyöhön yksinkertaistaminen on todella välttämätöntä ja kiireellistä. Meillä on vielä suunnaton määrä ongelmia. Kyllähän tämän kysymyksen voisi esittää kaikille komissaareille. Onko teillä yhteyksiä PK-yritysten suuntaan? Oletteko te todella hyvin perillä asioista, tietoisia asioista? Onko teidän korvinne kantautunut näitä valituksia? Voivatko PK-yritykset kääntyä suoraan teidän puolenne silloin, kun asiat eivät todella suju hyvin? Toinen asia, sisämarkkinat, yhteismarkkinat ovat erittäin tärkeitä kansalaisille, kaikille kuluttajille. Mehän olemme tästä ihan samaa mieltä. Mutta kun me näemme, mitä nyt tapahtuu, mitä tapahtuu esimerkiksi sähköisessä agendassa, komissiolta voitaisiin kysyä, että miten, mikä on internetin tilanne, mi, eh, jos ajatellaan vähän iäkkäämpiä kansalaisia, kuinka hyvin he osaavat käyttää internettiä, kuinka hyvin he pääsevät internetin piiriin. Öö, onneksi olkoon tähän asti tehdystä työstä, mutta me tiedämme, että on myös laihoja vuosia. Budjetissa on tällä hetkellä paljon rajoituksia, supistuksia, leikkauksia. Voitaisinko antaa enemmän eh, rahaa tutkimustyölle? Se olisi kyllä hyvä asia. Ja kaikkien näiden aloitteiden myötä, mm, jotka liittyvät internetiin, löytyisikö yhteisymmärrystä riittävästi kansalaisten ja EU-toimielinten edustajien välissä? Pystytäänkö tätä kaikkia valvomaan ja hallitsemaan? Pystytäänkö välttämään turhaa tuhlausta? Te haluatte perustaa rahastoja innovaatiota ajatellen. Miten näitä tullaan valvomaan siten, ettei rahaa haaskata turhaan? Mehän tarvitsemme kaikkea tätä innovaatiota näillä keskeisillä aloilla. Maksuviiveet, ei siinä ole kysymys vain parlamentin ja neuvoston ja komission välisistä suhteista. Päinvastoin meidän mielestämme tässä on kyse toimielimien kannanotoista näihin kysymyksiin niitä pitäisi noudattaa, kunnioittaa. Jos te olette todella huolissanne pk-yrityksistä, teidän pitäisi muistaa hyvinkin, että nämä yritykset ovat todella pyytäneet, että saisivat hyötyä vähän joustavimmista säännöistä, mutta myös, että niille maksetaan ajan mukaisesti. Se on erittäin tärkeä kysymys, maksuviivet. Käydään kysymys lista loppuun loppuun ja sitten pyydän komission jäsentä vastaamaan niin moniin kysymyksiin kuin hän voi. Komission jäsentälle nimittäin tulee ihan pian Manders, Schwab, Steiler ja Koratsa Bildt. Sitten Manders ensin. Commissaris. Eh, Kiitoksia komission jäsen. Suuri ongelma sisämarkkinoilla, ja siitähän usein valitetaan, se liittyy tähän erilaiseen soveltamiseen eri direktiivien osalta. Ja toivottavasti seuraavina vuosina voitte keskittyä kaikkiin näihin sääntöihin ja säännöksiin, joita pitää ja ainakin pitäisi soveltaa samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, ja niinhän ei tällä hetkellä ole. Oikeudellisten asioiden valiokunnassa olemme puhunut erityisesti johtajien vastuusta, ja ehkä te voisitte tukea komissiosta ehdotusta, eli yritysjohtajat, jotka käyttävät väärin asemaansa ja jotka johtavat kuluttajia harhaan, heitä pitäisi pitää tällöin vastuuttomina, eikä vain antaa heille jotain pientä sakkoa, jonka yritys joka tapauksessa maksaa heidän puolestaan. Sitten tekstiilimerkinnät. Tästä tekstistä on jo äänestetty ja toivon, että tekin komissiossa toimitusen puolesta, että ei pelkästään komissiossa, vaan myöskin voisitte edustaa meitäkin neuvostossa. Tehän tiedätte, että sisämarkkinavaliokuntana me olemme olleet hyvin selkeitä ja me olemme katsoneet, että tuotteet, joita tehdään EUn ulkopuolella, niistä pitää saada täsmällistä tietoa kuluttajille. Vastavuoroisuutta ei ole, koska Kiina ja muut taloudelliset tahot vaativat muilta, mutta mekin haluamme näitä tietoja eurooppalaisille kuluttajille. Uh, thank you, Mr. Manders. Kiitos, edustaja Manders. Toivotan tervetulleeksi John Dallin ja hänen tiiminsä tänne. Me olimme juuri päättelemässä keskustelua komission jäsen Tajanin kanssa. Kiitos, että tulitte. Edustaja Schwab, Steiler ja Karatsabilt. Kiitos puheenjohtaja ja Parahin Antonio. Haluaisin kiittää omissa ja ryhmäni nimissä hyvästä yhteistyöstä maksuviivästysten osalta. Hedelmällisiä keskusteluja käytiin, vaikka emme aina olleetkaan samaa mieltä. Sydämestä kiitokset tästä. Minusta tuntuu, että keskustelu, joka liittyy siihen, miten edetään maksuviivästyksissä, ei varmaankaan ole ihan noin kiistanalainen. Kyllä parlamentti on päätöksensä tehnyt, mutta me haluamme samalla auttaa pk-yrityksiä mahdollisimman pian. Eli vähän riippuen siitä, miten menettely menee, niin täysistuntoäänestyksen jälkeen voimme pyytää esittelijää neuvottelemaan mahdollisimman pian. Ja ainakin epp nimissä haluaisin painottaa sitä, että me haluamme ratkaisun nopeasti. Teollisuusasioista vastaa komission jäsen hoitaa monia asioita, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme. Toivon, että voimme tavata usein. Voisin toista yhden asian. Lelut ja pakkauskoot olivat molemmat kysymyksiä, jotka tulivat edellisellä kaudella esiin täällä. Nyt kuitenkin on kysymyksiä siitä, miten asiat hoidetaan jäsenvaltioissa, liittyvätkö ne Eurooppaan vai eivät, kun tässä halutaan byrokratiaa vähentää olisi varmasti hyvä jälleen muistaa kaiken kaikkiaan tämä komission toive vähentää turhaa byrokratiaa. Kiitos. Kiitos edustaja Steiler. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Kolme kohtaa sähköautoista. Glasgowssa on Allied Vehicles-niminen yritys, ja itse kävin testaamassa yhtä sähköautoa siellä viime vuoden vaalikampanjan aikana. Ja minua kiinnostaisi tietää, miten tämä standardisointi sähköautojen osalta vaikuttaa. Tiedän, että standardeja on paljon, mutta haluaisin tietää, miten tätä Scotti-yritystä voitaisiin auttaa tässä prosessissa. Sitten tiedonanto kestävästä kilpailukyvystä EUn rakennusalalla. No se on ihan hyvä, mutta tehän tiedätte, että tällä hetkellä minä olen esittelijä rakennusdirektiivin osalta ja sehän on jumissa neuvostossa. Eli mikä on tämä tiedonannon aikataulu, koska tätähän nyt on vähän jarrutettu. Me haluaisimme nyt saada tämän asian etenemään mahdollisimman nopeasti. Sitten standardisointi. Tämä ehdotus on tervetullut. Ehkä puheenjohtajakin mainitsin, mutta mehän käymme toukokuun lopussa, muistaakseni Sveitsissä, liittyen standardeihin. Ja kuten monet puhujat ovat sanoneet, me haluamme parantaa standardiamme ja parantaa myöskin kilpailukykyä ja turvata kansalaisiamme. Kiitos. Kiitos. Viimeisenä Karatsa Bildt. Veramente dire come accolgo... Puheenjohtaja, minä olen erittäin iloinen siitä, että kilpailukyky on vauhditettu ja elvytetty ja siitä, että te komissaari olette näin tiukasti ryhtyneet toimiin, jotta te, ja olette sitä mieltä, että PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. Minä olen samaa mieltä useiden kollegoiden kanssa, jotka ovat tehneet teille konkreettisia kysymyksiä siitä, miten aiotaan toteuttaa tätä lainsäädäntöä. Maksuviiveistä teidän kannanottonne oli hyvin selkeä. Ne, jotka eivät halunneet ymmärtää, eivät halunneet nähdä vaivaa ymmärtääkseen vastaukseni, mutta asiathan ovat minun mielestäni varsin selkeitä. Mm, mehän totta kai halutaan päästä yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa Sopun joka olisi mm, positiivinen PK-yrityksille ja sen pitäisi tapahtua nopeasti, koska ei voida enää odottaa edes vuotta. Se on liian pitkä aika. On olemassa asiantuntemusta yritysmaailmassa ja toivon, että otatte tämän huomioon, kun muotoilet ehdotustanne yritysmaailmaan liittyvistä ehdotuksista. Tämähän on erittäin arvokasta ja sitä pitää käyttää hyväksi. Time, but... Kiitos paljon komission sen tiedän, että aikaa ei ole paljon, mutta ehkä voitte lyhyesti kommentoida näitä sekä muissa yhteyksissä varmasti voitte olla yhteydessä sitten suoraan jäseniin yksityiskohtaisemmin. Päätöspuheenvuoro, olkaa hyvä. Io non ho una visione burocratica. No niin, minulla ei ole mitään byrokraattista näkemystä asioista komissiossa. On selvää, että kaikki, mitä voin tehdä keventääkseni hallinnollista taakkaa pk-yrityksissä, mutta ei pelkästään pk-yrityksissä, jotta ne voisivat paremmin tehdä työtä ja toimia, niin totta kai toteutan kaikki tällaisen. En ole yhtään sen pätevämpi kuin edellinen teollisuus asioista vastannut komission jäsen, mutta omalla alallani ja roolissani teen kaiken voitavani, jotta voimme vauhdittaa tätä prosessia ja liikenneasioista vastaava komission jäsen myöskin on tehnyt Marko Polo-tyyppisiä aloitteita. Eli tällaisten aloitteiden avulla voimme jatkaa tätä työtä. No, tämä kysymys on tullut esiin nyt monta kertaa tässä keskustelussa. Ja tehän tiedätte, että uudistus on tulossa tämän vuoden loppupuolella, ja se liittyy juuri siihen palautteeseen, jota kodeksista on saatu – ja tietysti siinäkin parlamentin panos on merkittävä. Ja de Jong, te puhuitte siitä, että monissa maissa ei ole vielä tehty mitään. Siellä ei ole vielä siir- alettu siirtää näitä sääntöjä kansalliseen lainsäädäntöön. Eli voidaan sanoa, että tämä, tätä pakettia on sovellettava tietyllä tavalla. No, siihen menee tietysti hiukan aikaa, mutta tämä aika pitää käyttää siihen, että voidaan tehdä parempaa työtä ja antaa pk-yritykselle selkeä viesti. Kaikki matkat, jotka minä teen jäsenvaltioihin, yritän aina tavata pk-yritysten edustajia, jotta voin antaa heille tämän viestin ja selittää, että on ohjelmia pk-yrityksille ja että meillä on aikomus lisätä näiden aloitteiden määrää. Tämä on yksi komission ehdotuksia, eli me teemme kaikkemme, jotta näin tulee käymään. Ja voin antaa henkilökohtaisen sitoumukseni PK-yrityksiin. Tämä koskee myöskin muita komission osastoja. No nyt me tietysti haluamme edistää parlamentissa tällaisia ehdotuksia. Minähän olen ollut täällä parlamentissa, en nyt palaa siihen – mitä olen menneisyydessä tehnyt, mutta me haluamme pitää huolta siitä, että asiat etenevät, emmekä halua ainakaan jarruttaa kauppaa. Me haluamme, että markkinoille saadaan laadukkaita tuotteita. Ja voin luvata teille, että henkilökohtaisesti olen sitoutunut tähän ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että parhaalla mahdollisella tavalla suojelemme kuluttajamme ja yrityksiämme. Sitten kilpailukyvyn uudelleenkäynnistäminen. No olen samaa mieltä siitä, että kilpailukykyyn liittyy innovaatio ja innovaatioon liittyy standardisointi. Eli tähän liittyy kokonainen strategia, erinäisiä toimia, jotka liittyvät toisiinsa. Ja meidän täytyy tehdä järjestelmästä kilpailukykyisempi pk-yritystemme osalta – Eli meidän pitää löytää poliittisia ratkaisuja ongelmiin, joita nousee esille, jotta saamme näistä pekoyrityksistä kilpailukykyisempiä. No minä nyt en ole komission jäsen, josta tulisi jonkinlainen vihannes, joka ei tee mitään. Haluan olla komission jäsen, joka on sen tittelin arvoinen ja haluan tehdä myöskin politiikkaa, mutta politiikkaan liittyy myöskin se, että herätetään keskustelua. Ja usean ottelun me olemme pystyneet näin tekemään. Me olemme voineet monen kertaan keskustella näistä erilaisista kysymyksistä. Joten usein olemme tietysti samaa mieltä parlamentin kanssa ja oman poliittisen perheen jäsenten kanssa, mutta tietysti keskustelemme kaikkien muidenkin kanssa. Ja politiikassa on löydettävä kompromisseja. Kompromissi on tärkeää, me haluamme saada aikaan sopimuksen, koska on tietysti selvää, että jos päättäjiä on kolme, silloin on tehtävä kolmen välillä sopimus. Jos jokainen pitää kiinni omasta kannastaan, niin sitten tietenkään mitään ei saada aikaan, asiat eivät edisty, eikä koskaan saada sataprosenttisesti sitä, mitä on haluttu. Eli meidän täytyy olla valmiita tekemään kompromisseja. Ja olen valmis myöskin ottamaan vähän takapakkia, vaikkakin uskon, että nämä ajatukset ovat perusteltuja, mutta jos tällä tavalla voidaan saada aikaan ratkaisu, ja saadaan aika sopu kaikkien kesken, niin sitten se on ihan hyvä asia. Ja tämä on keskeistä lainsäädäntötyössä. No kyse ei myöskään ole siitä, että haluaisin hukata aikaa, mutta meidän pitää nyt saada kuitenkin ajatuksia eteenpäin. No sitten De Jongin ehdotus, joka liittyy sopimusvapauteen. No minä puolustan sopimusvapautta, Schwab ainakin tietää sen. Meidän täytyy löytää sopimuksia, meidän täytyy miettiä, mitä sanoja, mitä termejä käytämme, millä tavalla näitä olosuhteita ja ehtoja määritellään. Mitään ehdottomia periaatteita ei ole olemassa, joista ei voitaisiin neuvotella. Meidän täytyy yrittää löytää hyvä lainsäädännöllinen ratkaisu, koska meidän tavoitteemme ei ole se, että todistamme, että olemme oikeassa, vaan tavoitteemme on se, että PK-yritykset voivat saada sen, mitä ne haluavat, mitä ne odottavat meiltä. Ja tällä tavalla me jatkamme tätä työtä. No niin, siinä taisinkin puhua tästä hiukan liian pitkään. No sitten standardisoinnista, no me jatkamme tätä työtä, se on hyvin erittäin tärkeä väline, jolla voidaan varmistaa markkinoiden kunnollinen toiminta. Me olemme pyytäneet standardilaitoksilta EU-ssa miettimään harmonisoituja normeja – Esimerkiksi kaikki sähkönormit ajoneuvoissa. Ne ovat tärkeitä. Ja jos teillä on jotain tietoja esimerkiksi teollisuuden puolesta, no meidänkin täytyy ottaa tällaiset asiat huomioon. Me emme halua lisätä byrokraattista taakkaa EU:ssa ja kaikki panokset ovat tervetulleita. Parlamentin panos, teollisuuden panos. Haluamme saada aikaan hyvän ratkaisun kansalaisille ja kyse ei ole siitä, että haluaisimme ehdottomasti puolustaa jotain kantaa, vaan tarkoituksena on löytää ratkaisu, jonkinlainen järjestelmä, jota voidaan käyttää kaikkien 500 miljoonan kansalaisen tasolla. Meidän täytyy löytää näitä ratkaisuja kansalaisille, muuten emme ole tehneet hyvää työtä, vaan meidän täytyy jatkaa asioissa ja mennä eteenpäin, mutta meidän täytyy muistaa kansalaisten edut, jotka kyllä tietävät, että me ole löytäneet ratkaisuja heidän huolenaiheisiinsa, mikäli näin käy. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Euroopan kansalaiset voivat elää paremmin. Ja tämä on yksi välineistä, joita meidän tulee käyttää, eli sisämarkkinoita. Se on varmasti kaikkein tärkein väline. Kiitos. Uh, well, uh, Commissioner, thank you very much indeed. Komission jäsen, kiitos oikein paljon siitä, että tulitte paikalle ja vastasitte niin innokkaasti näihin esittämiimme kysymyksiin. Huomaatte, että monet kollegat ottivat esiin sellaisia aiheita, joista keskustelemme edelleen. Toivottavasti voimme kulkea yhdessä samaan suuntaan. Ilmeisesti lupasittekin jo tulla tuohon kuulemistilaisuuteen 23. päivä. Standardointi ja muut kysymykset ovat silloin esillä. Ja odotamme mielenkiinnolla tuota vihreät autot aloitetta myös varmaankin tiedot ovat myöskin nettisivulla ja varmasti Stylerin vaalipiirissä on henkilö, joka sai hänen ensimmäisten joukossa tuon asiakirjan, joka varmasti häntä kiinnostaa. Kyllä, olen täällä sitten keskustelmassa standardoinnista kuulemistilaisuudessa. Selvä, kiitos. Kiitos, että tulitte. Ja nyt seuraava komission jäsen. Uh, so, ladies and gentlemen, um, it's a, a very intensive afternoon for both the commissioners. Meillä on hyvin tiivis iltapäivä komission jäsenille ja meillä itsellämme. Meidän tehtävämme on ollut saada tärkeimmät meidän valiokuntamme komission jäsenet puhumaan ensi vuoden työohjelmasta. Hienoa, että John Daly on täällä ensimmäistä kertaa kuulemisen jälkeen. Hienoa, että pääsitte siirtymään tänne etupenkkiin istumaan. Tiedän, että teillä on ollut kovasti kiireitä. Parasitte juuri Yhdysvalloista. Mielenkiintoista tästä kuulla myöskin yhteistyöstä kysymyksissä ja teillä on monia tärkeitä aloitteita meidän kannaltamme työohjelmassa, joten antaisin teille puheenvuoron. Ja sitten kokoamme puhujalistaa tänne samantyyppisesti kuin aikaisemmin. Yleensä annan prioriteetin ryhmien puhujille. Meillä on ollut kaksi vähän muodollisempaa mallia, niin ehkä voisimme ottaa muutaman muunkin puheenvuoron ja sitten koordinaattoritkin, jos sopisi vähän – toisenlainen menettely. Muuten tuntuu siltä että varmasti, että jäsenille syntyy sellainen tunne, että heiltä viedään puheaika. Eli koordinaattorit vähän kovemman paineen alle ja tämä vähän yleisemmän puhujalistan, mutta pyrin kuitenkin huolehtimaan siitä, että kaikista poliittisista ryhmistä kuullaan kommenttia työohjelmasta. John, hienoa, että olette täällä. Ah, Thank you very much, Malcolm. Kiitos oikein paljon, Malcolm. Puheenjohtaja jäsenet. Kuten puheenjohtaja sanoi, tämä on ensimmäinen kokoukseni teidän valiokunnassa sen jälkeen, kun otin vastaan tehtävät terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaavana komission jäsenenä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää siitä, että osoititte luottamusta. Minulle on kunnia käydä keskustelua teidän kanssanne siitä, miten minä aion huolehtia vastuustani ja tehdä yhteistyötä kanssanne, että voimme huolehtia siitä, että potilaat ja kuluttajat tulevat ensin tärkeimpinä. Kuluttajapolitiikka on hyvin keskiössä, kun ajatellaan haasteita EU 2020 tiedonannossa. Oikeutensa tuntevat valistuneet kuluttajat ovat tärkeitä, kun ajatellaan sisämarkkinoiden edistystä. Kulutustottumusten muuttaminen on tärkeää, jos haluamme kestävämmän talouden jotta saamme sisämarkkinat toimimaan kuluttajien eteen, erityisesti ajatellen haavoittuvaisempia kuluttajia jokapäiväisessä elämässä, on tärkeää, jotta pääsemme lähemmäksi kansalaisia. Kuluttajapolitiikka kattaa monet politiikan aloja. Se nähdään myöskin siinä, että kuluttajakysymykset ovat nyt integroituna osana monien komission jäsenten salkkuja. Vaikka tämä on tervetullut osoitus siitä, että kuluttajapolitiikka on yhä tärkeämpää. Se myös osoittaa sen, että meidän on ponnistelta vielä enemmän, jotta voimme huolehtia johdonmukaisesta lähestymistavasta. Tästä syystä pyrin läheiseen yhteistyöhön komissiokollegoiden kanssa ja pyrin järjestämään ad hoc-tapauksia, tapaamisia tapauskohtaisesti, jotta voidaan puhua laajasta strategiasta ja erityisistä politiikan aloista, jotka ovat tärkeitä Euroopan kuluttajille. Meillä on jo monia välineitä käytössä ja niitä voidaan käyttää kautta komission, jotta saadaan aikaan myönteisiä tuloksia kuluttajien eduksi. Kuluttajan tulos, taulukko ja siihen liittyvät markkinatutkimukset ovat hyviä esimerkkejä välineistä, jotka auttavat meitä löytämään ja puuttumaan niihin ongelmiin, joita kuluttajat kohtavat markkinoilla. Nämä välineet antavat meille merkittävän määrän tietoa ja osaamista liittyen kuluttajien toimintaan ja tällä tavalla voimme kehitellä järkevää säätelyä ja politiikkaa, jotta voimme päästä kunnianhimoisiin tavoitteisiimme. Haluan tietenkin käyttää kuluttajaryhmien ja kansallisten viranomaisten verkostoa hyväkseni. Nämä kaikki tahot ovat vastuussa kuluttajakysymyksissä. Jos haluamme selkeää etua, meidän pitää ensinnäkin kuunnella kuluttajia. Pidän tervetulleena ehdotuksia, jotka ovat Heedin mietinnössä, jossa puhutaan vuosittaisesta kertomuksesta siitä, miten kuluttajien edut otetaan huomioon EUn politiikassa. Minä haluan seurata tätä kysymystä. Yhteistyö kollegiossa on tärkeää samoin kuin palveluyksiköiden tasolla. DG Sanko tekee yhteistyötä palveluyksiköiden välisen kuluttajakysymystyöryhmän kautta, jotta voidaan huolehtia siitä, että kuluttajien edut on integroitu komission politiikkaan. En voi aina määrätä aikataulua alakohtaisen politiikan osalta. Voimme kuitenkin huolehtia siitä, että kuluttajakysymykset otetaan riittävän vakavasti ja silloin on käytettävä paljon aikaa ja resursseja riittävän varhaisessa vaiheessa ja valmisteltava työtä hyvin vastaavan komission ja ne palveluyksikkönsä kanssa. Esimerkiksi nyt seuraamme tarkkaan varapuheenjohtaja Tajanin vihreä autoaloitetta ja me olemme mukana voimakkaasti uudistamassa suuntaviivoja, jotka ovat varapuheenjohtaja Almunian salkussa, joiden kautta on tarkoitus parantaa ehtoja sähköisessä kaupassa. Komission laajassa politiikassa kuluttajien eduissa ei ole aina kyse siitä, miten hyvin voimme estää omia aloitteita, vaan miten saamme kuluttajakysymykset näkymään kaikilla aloilla – me voimme vakuuttaa ihmisiä, käyttää asiantuntemusta, välineitämme ja ennen kaikkea teidän yhteistyötänne. Totta kai on monia tärkeitä kysymyksiä, joissa minulla on enemmän liikkumavalaa, kun ne kuuluvat suoraan minun toimivaltaani, joko osana kuluttaja-asioista vastaavana komission jäsenä tai tuohon terveysosaan liittyen, kuten esimerkiksi potilaille annettava tietoja elintarvikkeiden merkintäkysymykset ovat hyvin tärkeitä kuluttajasuojakysymyksiä. Voin vakuuttaa teidät siitä, että minä haluan ponnekkaasti ajaa niitä aloitteita, jotka ovat komission työohjelmassa. Kuluttajien hyvinvointi on keskeinen testi sisämarkkinoilla. Tänäänkin sisämarkkinoiden perustamisen, perustamisesta on kulunut pari vuosikymmentä ja silti esteiltä on edellään. Eurooppa 2020 strategian kautta halutaan poistaa näitä esteitä ja saada EU todella kulkemaan kohti älykästä, kestävää, osallistavaa kasvua. Kun tapasimme Montin kanssa valmisteluvaiheessa hänen raporttinsa osalta, minä sanoin, että uusi vauhti sisämarkkinoille ja se, että eurooppalaisille saadaan uutta dynamiikkaa, on mahdollista ainoastaan, jos hyväksytään sellainen lähestymistapa, joka todella keskittyy Euroopan kuluttajien intresseihin. Tänään äänestitte herra Grekin mietinnöstä. Hän on myöskin ottanut tämän aspektin keskiön omassa mietinnössään. Aivan täysin tuen hänen kantojaan. Minä puolustan tätä kantaa komission jäsenten sisämarkkinaryhmässä, jossa minä olen läheisesti yhteistyössä. Olen hyvin iloinen siitä, että tämä ajatus nähdään siis Grekin mietinnössä, joka aamupäivällä hyväksyttiin. Haluaisin kiittää edustaja Grekia loistavasta työstä. Toivon, että yhtä hyvä tulos saadaan täysistunnossa ensi kuussa. Onnittelut myös siitä, että Heidin mietintö hyväksyttiin viime kuussa. Se antaa lisävauhtia tulostaulukolle. Meidän pitää tarkkaan katsoa sitä, miten markkinat palvelevat kuluttajia, miten rakenteita on muutettava, jotta kuluttajat saavat parempaa palvelua. Kuluttajatulostaulukko auttaa meitä löytämään ongelmat markkinoita ja puuttumaan niihin. Minä haluan kehitellä tulostaulukkoa pidemmälle eteenpäin esimerkiksi laajentamalla tietojen keräämistä siitä, miten markkinat toimivat. Lisäksi komissio hyväksyy suosituksen, kuluttajan valituksista ensi kuussa. Näin saamme käyttöön välineet, joiden kautta voidaan saada aikaan verrattavissa olevaa tietoa Euroopassa valituksista. Joka vuosi me toteutamme kaksi syvällistä tutkimusta markkinoista, niistä ongelmista, jotka nähdään tulostaulikon pohjalta. Tällä kertaa tänä vuonna esimerkiksi sähkömarkkinoiden, sähkön vähittäismarkkinat ja sähkö- ja elektroniikkatuotteet. Toivon, että voin saada tukea teiltä, kun me haluamme ottaa tällaisen tietoon perustuvan lähestymistavan. Me haluamme nähdä, mitkä ovat suurimmat kuluttajien ongelmat markkinoille. Taloudellinen ympäristö muuttuu ja tähän liittyy tärkeät kysymykset, kuten energia, liikenne, digitaaliset tuotteet, rahoituspalvelut. Pitää samalla muistaa myöskin keskeiset kysymykset, kuten saatavuus ja kestävä kulutus. Olen läheisessä yhteistyössä varapuheenjohtaja Redlingin kanssa, mitä tulee kuluttajan oikeusdirektiivin. Viime vuoden Viime kuukauden kuluttajien huippukokouksessa me saimme monia sidosryhmiä mukaan esittämään konkreettisia ehdotuksia, joiden avulla voidaan ajaa näitä kysymyksiä eteenpäin. Erityisesti energiasta. Me seuraamme markkinoita tarkkaan, että kilpailun vääristymiä hyväksytä. Haluamme myöskin huolehtia siitä, että kuluttajille annetaan oikeat välineet verrata hintoja ja kuluttajien saamia palveluita. Me haluamme katsoa sitä, miten voidaan huolehtia parasta käytäntöistä valitusten käsittelyssä ja löytää ratkaisuja, jotka ovat tarpeen juuri vapautetulla energia-alalla. Lisäksi kun oikeaa tietoa on saatavilla, kuluttajat voivat helpommin valita kestävämmän energian kulutuksen. Tämä vähentää kustannuksia mutta pienentää myöskin hiilijalanjälkemme. Liikennekaos, joka syntyi tuhkapilven takia Euroopan taivaalla, on todella testannut sääntöjä, jotka liittyvät kuluttajien oikeuksiin. Tämä on osoittanut, että me todella tarvitsemme koordinoitua EUn lähestymistapaa. Tähän liittyy myöskin pakettimatkailu. Tässä olen yhteistyössä komission jäsen Redingin kanssa, jotta eurooppalaiset lomailijat saavat reilumman vastaanoton. Me tarvitsemme myöskin kestävää kehitystä. Meidän on otettava huomioon vaikutus ympäristöön. Liikkuvuus vaikuttaa tietenkin myöskin siihen, minkälainen on meidän päätelyn ympäryksemme. Meidän pitää kunnolla ymmärtää myöskin meidän kuluttajiemme toiminta. Digitaalipalvelulla tuotteilla on myöskin vaikutus meidän elämämme. Kuitenkin sääntelypuitteet ovat jäljessä. Olen läheisessä yhteistyössä varapuheenjohtaja Kruusin kanssa kehitellessä digitaalisia sisämarkkinoita. Me ostamme yhä enemmän asioita netissä. Samalla pitää huolehtia siitä, että online-sopimukset ovat, ympä- ovat kuluttajaystävällisempiä. Meidän on huolehdittava turvallisuudesta ja yksityisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Minä aion tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa komission ryhmässä, jossa käsitellään digitaaliagendaa. Rahoitusmarkkinoiden kriisi osoitti, että avoimuutta kaivataan rahoituspalvelumarkkinoilla. Kuluttajat olivat todella huonosti suojeltuja tämän kriisin yhteydessä. Minä haluan, että kuluttajat saavat parempaa suojaa tulevaisuudessa ja voivat jälleen luottaa rahoituspalvelumarkkinoihin. Minä aion olla läheisessä yhteistyössä komission ja sen Barnierin tässä, yhteis- tässä työssä. Kuluttajat saavat eniten hyötyä silloin, kun tieto on ytimekästä, selkeää ja vertailtavissa. Minä haluan huolehtia siitä, että kuluttajat saavat sopivaa tietoa ja voivat sen ymmärtää. Lisäksi minä haluan tukea sitä, että lukutaito rahoitusalalla paranee. Dolcetta Online koulutusväline on hyvä alku ja parlamentin aloitteesta me valmistelemme pilottihanketta – jossa voidaan kouluttaa, antaa lisätietoa rajoituspalveluista. Lisäksi on tärkeää tässä vastustaa epäreiluja käytäntöjä. Mitä tahansa me ostamme ja missä tahansa sen ostamme, netissä vai, tai kauppakaduilla, niin kaikkien tuotteiden pitää olla turvallisia. Kuitenkin nyt on kaksi rinnakkaista turvallisuuden valvontajärjestelmää – Yksi liittyy yleiseen tuoteturvallisuusdirektiiviin ja toinen uuteen lähestymistapaan. Tämä aiheuttaa hämminkiä kansallisille viranomaisille ja talouden toimijoille ja tämä saattaa haitata kuluttajien turvallisuutta ja terveyttä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi me olemme halunneet katsoa uudestaan yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä, jotta saisimme yhtenäiset puitteet. Erityisesti haluamme selkeämmät säännöt tuotteiden jäljitettävyydelle – ja standardoinniprosessin, joka on tehokkaampi ja enemmän joustavuutta toimia nopeasti, jos vaarallisia tuotteita huomataan markkinoilla. Tässä mielessä pidän hyvänä sitä, että haluatte järjestää kuulemistilaisuudet markkinoiden valvonnasta ja standardoinnista. Mielelläni kuulen teidän kantojanne näistä aiheista. Tietenkin tiukat tuoteturvallisuussäännöt ovat riippuvaisia myös hyvästä yhteistyöstä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Olen iloinen voidessani todeta, että olemme juuri lähteneet neuvottelemaan yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta tuoteturvallisuuden alalla Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Tämän kuulin eilen. Tämä kysymys saadaan päätöksen tämän vuoden loppuun mennessä. Avoimessa tavoloudessa. meidän pitää yhä enemmän huolehtia yhteistyöstä kauppakumppaneiden kanssa. Tulevan Kiinan matkan aikana pidän mielessä tämän tavoitteen. Haluan vakuuttaa kiinalaiset siitä, että eurooppalaiset kuluttajat haluavat huolehtia turvallisuudesta. On selvää, että lainsäädäntö on arvotonta, jos ei sitä panna ja valvota kunnolla. Komission tiedonanto viime heinäkuulta toteaa, että täytäntöönpanon pitää olla tehokkaampaa, johdonmukaisempaa kautta EUn. Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin. Tämä tietenkin vaatii riittävästi henkilöstöä ja resursseja, jotta kansalliset valvojat voivat tehdä työtä tehokkaasti. Ymmärrän, että kun keskustelitte Heidin mietinnöstä, valiokunta pohti sitä, että järjestettäisiin julkinen kuulemistilaisuus, johon lainsäätäjä politiikan tekijöitä yhdistettäisiin kansalliselta EU-tasolta. Minun mielestäni tällainen kuulemistilaisuus antaisi hyvän mahdollisuuden käydä keskustelua, jota kipeästi kaivataan – ja näin saataisiin poliittisella esityslistalla enemmän painoarvoa juuri siihen, että huolehditaan lainsäädännön noudattamisesta. Minä haluan, että kuluttajat voivat luottavaisesti käyttää välineitä hyväkseen. Minä vastaan teidän pyyntöönne että seurantaa vihreän kirjan, joka koski kuluttajien valitusoikeuksia. Varapuheenjohtaja Almunian ja Redingin kanssa me olemme jo puut- lähteneet pohtimaan – puitteita tässä yhteydessä ja me järjestämme kuulemista syksyn aikana. Olen sitä mieltä, että tällainen kuuleminen on eduksi kuluttajille. Lisäksi se mahdollistaa sen, että siirrymme eteenpäin nopeasti yksittäisten ehdotustemme pohjalta valitusoikeudesta. Pidän myöskin tätä kuulemista mahdollisuutena hälventää niitä huolia ja vastustusta, jota on tässä yhteydessä, kun pelätään, että tässä saattaa syntyä tällaisia joukkokanteita Yhdysvaltain tavoin. Kun lähdemme pian kuulemisprosessiin, en voi vielä esittää yksityiskohtia tulevista lainsäädäntöehdotuksista. Haluan kuitenkin vakuuttaa teitä siitä, että minä olen sitoutunut etenemään mahdollisimman pian toivoen, että reilun vuoden kuluttua meillä on ehdotus pöydällä teidänkin harkittavaksi. Tästä riippumatta uskon, että työ voi alkaa tosissaan, kun pohditaan vaihtoehtoisia kiistanratkaisumenetelmiä se on keskeinen, kun ajatellaan valitusjärjestelmiä. Se voi antaa edullisen, yksinkertaisen ja nopean oikaisukeinon kuluttajille. Sitä voidaan käyttää myöskin joukkovalitusten hoitamiseen, jos yritykset ovat valmiita yhteistyöhön. Puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos, että sain tämän mahdollisuuden kertoa teille siitä, mitä aion tehdä kuluttajien eteen ja miten haluan tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, jotta yhdessä voimme saada aikaan kunnianhimoisia käsin kosketeltavia tuloksia kuluttajien oikeuksien ja hyvinvoinnin osalta. Palaan tänne ennen vuoden loppua esittelen kaikki tulokset ja kaikki suunnitelmat siitä, mitä haluamme tehdä kuluttajien eteen seuraavaksi, seuraavan viiden vuoden aikana. Hedin Rekin Arjasin mietintöjen mukaan strategiassa esitellään, että komission vision mukaan kuluttajat ovat sisämarkkinoiden keskiössä. Kuluttajien hyvinvointi on hyvin tärkeää tässä prosessissa. Samalla mielelläni kuulen, mitä kantoja teillä on tämän päivän esityksen, jotta voin vielä parantaa strategiani yhdessä muiden komission jäsenten kanssa. Totta kai luotan teidän yhteistyöhön ja tukeen, että voimme huolehtia siitä, että saamme edelleen aitoja etuja meidän kansalaisillemme. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Uh... Kiitos oikein paljon komission jäsen. Erittäin kattava kunnianhimoinen ohjelma jälleen kerran. Hienoa, että voimme tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Hyvin merkittävää oli se, että mainitsitte sen työn, mitä me olemme jo tehneet tähän mennessä ja erityisesti Heidin mietintö, tänne on puututtu jo ja Arjasin mietintö käsitellä myöhemmin. Nyt ehdottaisin teille kollegat puheenjohtajasta seuraavaa. Suosisin hiukan sellaisia puhujia, jotka eivät aikaisemmin ole puhuneet. Yhdeksän puheenvuoropyyntöä, puolisen tuntia aikaa. Ensinnäkin antaisin kaikille noin noin suurin piirtein puolitoista minuuttia. Ryyle haluaisi vielä puheenvuoron. Kymmenen puhujaa nyt. Viisi lyhyttä puheenvuoroa ehkä kerrallaan ja sitten komission jäsen saa mahdollisuuden vastata. Toivon, että tässä on reilu tasapaino. Ade Jong myös. No, yritetään saada mahdollista kaikki mukaan. Karatsa Bild ensin sitten Manjo Rochefort. Tarabella ja Styler. Otetaan nämä viisi ensin. Ja sitten päätän tuosta muiden järjestyksestä myöhemmin. Noin puolitoista minuuttia. Ei liian tiukkaan kuitenkaan. Karatsa Biltensin, jo. Me the pleasure to welcome Kiitoksia, että saan toivottaa komissiojäsenen Dalin tervetulleeksi ja haluaisin kiittää teitä selkeästä visiosta siitä, että kansalaisten ja kuluttajien hyvinvointi on työnne keskiössä. Te olette juuri palanneet Yhdysvalloista ja siellä totesitte, että te halua poistaa tätä kieltoa kanan osalta, joka on pesty kloorilla tai jossa jo on käytetty hormoneita. Voisitko kertoa tästä hiukan lisää? Ja sitten toisessa yhteydessä sanoitte, että te olisi kielteisiä geenimunnellun eh, ruoan suhteen. Ja haluaisimme kuulla, mitä kollegan. Anteeksi, että keskeytän. Haluaisin vain muistuttaa, että puhumme työohjelmasta, joka liittyy tähän valikuntaan. Nämä ovat mielenkiintoisia kysymyksiä mutta eivät liity mitenkään meidän valiokuntamme työhön, joten pyytäisin keskittymään niihin kysymyksiin, jotka liittyvät meidän valiokuntamme. Siitä on kyse. Ehkä on muita mahdollisuuksia kysyä komission jäsen Dalilta. Okei. No kuluttajan suoja, silloin kun se liittyy elintarviketurvallisuuteen, on kyllä aika tärkeä osa työtämme. Ja olisi hyvä, jos komission jäsen voisi vastata tähän kysymykseen. Se on keskeinen ympäristövaliokunnan työala. Näin Tämä valitettavasti menee, mutta jos komission jäsen Dali haluaa kommentoida, niin siinä on mahdollisuus. Siirrytään eteenpäin. Sitten vaan joo. Je vais faire attention. Minä olen hyvin tarkkaavainen kysymykseni kanssa, en haluakaan pursua yli rajojen. On puhuttu paljon kuluttajapolitiikasta todellakin. Mielestäni me voimme an- antaa olla hyvin luottavaisia eurooppalaisen hankkeen kanssa. Te puhuitte elintarvikemerkinnästä. Minä olin mietinnön laatijana tästä asiakirjasta. Öö, meillä on paljon harmaita, epäselviä alueita, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että paras mahdollinen merkintä menetelmä ei voi toimia EU-ssa, jos me emme ensin järjestä tiedotekampanjoita EU-komission toimesta koko Euroopan kansalaisia ajatellen. Olisiko teillä riittävästi rahoituksellisia varoja käynnistää tätä kampanjaa? Toiseksi puhuitte rahoituspalvelujen läpinäkyvyyden puutteesta. Se on varsin polttava kysymys tänä päivänä. Komissaari Barniakin puhui siitä. Sitä pitäisi käsitellä kiireellisesti. Ja vielä yksi kysymys, joka menee vähän aihealueen yli. Äh, hyvä puheenjohtaja, mutta minä olen ollut, minä olin ympäristövaliokunnassa äh, lausunnonantajana, kun puhuttiin rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Ehkä Euro- Espanjan kauden aikana halutaan vähän täydentää tätä asiakirjaa. I think to be clear, in both of those areas, our committee has been, had a major interest. No niin, meidän valiokuntamme on kiinnostava. No, asiat olin tässä ehkä hiukan tiukka Ratsan kanssa. Elintarviketurvallisuus ja kysymykset eivät meille nyt suoranaisesti kuulu. Edustaja Rospoor. Se, mitä komission jäsen totesi meille, se liittyy siihen, mitä valiokuntamme voi tällä hetkellä tehdä. Olen samaa mieltä teidän kanssanne komission jäsen siitä, että suurten yritysten on tehtävä yhteistyötä, jotta voidaan puhua näistä joukko ryhmäpoikkeuksista – meidän ei pidä olla aggressiivisia, vaan meidän pitää luoda luottamusta. Ja sanoisin vielä, että on ikävä, että tämä teksti, joka on komission työohjelma vuodelle 2010, mielestäni se on vähän vähemmän kunnianhimoisempi kuin aikaisemmin. Tässä puhutaan julkisista kuulemisista ja menettelystä. No tässä nyt, en oikein tiedä, minusta teidän pitäisi toimia nopeasti eurooppalaisissa yhteisissä toimissa, ja se nyt ei ole sama asia kuin Yhdysvalloissa. No sitten tämä toinen kysymys, johon te myöskin puutuitte. Me nyt saamme kärsiä tulivuoden purkauksesta. Tämä oli uusi katastrofi, joka kosketti kuluttajia. Ja Kallas tietenkin käsittelee näitä liikennekysymyksiä, mutta te, sitten kun ajatellaan kuluttajia, meillä on nyt aivan uusi tilanne. Voi olla, että muutaman viikon päästä toivottavasti ei, mutta ehkä muutaman viikon päästä on uusi tuhkapilvi, joka estää lentoliikenteen. Mitä te aiotte tehdä konkreettisesti, jotta emme, nyt kun tiedämme, että kymmenet tuhannet eurooppalaiset ovat tuolla jumissa ympäri maailmaa, meillä on uusia menoja. Eikö meidän pitäisi nyt jotenkin varautua tähän Euroopan tasolla, katsoa millaisia matkustusmuotoja voidaan käyttää, mitä voidaan tehdä, ja tietenkin noudattaen kaikkien jäsenvaltioiden oikeuksia ja vastuualueita. Ja mielestäni meidän pitää nyt toimia näissä asioissa, se on aivan välttämätöntä, koska jos nyt uusi tämän tyyppinen asia saattaa tulla esiin vielä. Kiitos, edustaja Tarabella. Kiitos, puheenjohtaja. Mitä kollega Rosvaura juuri sanoi, niin kaikki nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat koetelleet kovasti kansalaisia. Ehkä siinä on tullut selvästi esille kolme puutetta. Ensimmäinen niistä on jäsenvaltioiden viranomaisten koordinoidin puute, mutta koordinoidin puute itse lentoyhtiöiden välillä. Tässä on suuria, huomattavia puutteita. Se liittyy myös tähän asetukseen vuodelta 2004, joka liittyy matkustajien avustamiseen lentojen peruuttamisen yhteydessä, mutta meillä on myös silloin, kun on mm, matkustajat ovat pakotetulla lomalla tietyssä mielessä. Eikö pitäisi tässä muuttaa prioriteettijärjestystä tai vähän tarkistaa sitä, siitä, mitä 20 vuotta sitten laadittiin. Ehkä työohjelmaan voitaisiin sisältää vähän uusia asioita, koska tämä saattaa varmastikin toistua tulevaisuudessa. Toinen asia liittyy sähköenergia ala. Mitä, mehän tunnemme, kuinka tämä sektori on vapautettu. Posti on nyt sen edessä. Onko oliko olisi aihetta tehdä arviointa siitä, miten tämä vapauttaminen on vaikuttanut kuluttajien elämään? Kaikki tämä vapauttamispolitiikka on todellisuutta. Meillähän voi jokaisella olla omaa mielipiteensä sen seurauksista, miten se vaikuttaa postipalveluihin, meillä on yhä vähemmän väkeä postipalveluissa. Mm, palvelut tulevat kalliimmaksi. En usko, että kuluttaja palvellaan paremmin kuin aikein. Pitäisikö tehdä nyt hyvä vaikutusarviointi tämän vapauttamisen seurauksista? Voisitteko te tehdä sen tässä nyt teidän, tulevan, teidän toimikautenne aikana? Thank you very much. Uh, then Kiitos oikein paljon. Sitten edustaja Steiner, viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen Dali, että tulitte tänne tänään. Puhuitte vähän rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja kuluttajien suojelusta. Komission jäsen Barnier aamupäivällä täällä puhui myöskin tästä. Ripsin yhteydessä ja mitä siinä tapahtuu kuluttajan oikeuksien osalta. Mitenköhän olette yhteistyössä Barnierin kanssa tässä, koska tämä on hyvin tärkeä ala. Rahoituspalvelut ovat tärkeitä kansalaisille ja selvyys on tarpeen. Komission jäsen Barnier tänään aamulla myöskin mainitsi tämän. Tavalliset pankkitilit. Tämäkin on hyvin tärkeä asia. Ehkä haluaisitte puhua hiukan lisää tästä. Edustaja Rochefort puhui matkustajien oikeuksista. Katsotte pakettimatkoja viime viikolla. Jotkut yritykset todella antoivat oikeuksia kuluttajille, toiset eivät. Me saamme paljon kirjeitä. Nyt ehkä on hyvä antaa tätä tietoa eteenpäin teille voitte silloin kuulla, mitä kuluttajat kohtaavat. Minulla oli esimerkki yrityksestä, joka yhdessä yhteydessä teki valtavasti matkustajan eteen ja toisessa tapauksessa taas pakettimatkan ostaneelle ei annettu edes vettä. Monet säästävät koko vuoden saadakseen yhden tällaisen lomamatkan vuodessa. Yhdysvaltain matkallanne ne ja edustaja Vilt puhui tästä. Minä olen puhunut vähän kysymyksistä, joita otitte esiin, eläinten oikeudet ja niin edelleen. Hyvä, että tätä yhteistyötä on työohjelmassa. Puhutaan tuoteturvallisuuskysymyksestä yhteistyön kohteena Yhdysvaltain kanssa. Hyvä asia. Ja kiitos myöskin siitä, että sain tätä tietoa alkoholijuomista, jota teiltä pyysin. Kiitos oikein paljon. Näin saatte mahdollisuuden vastata ensimmäisen kysymyspakettiin. Valtavasti eri aiheita, mutta varmasti selviätte tästä tehtävästä oikein hyvin. Aloitetaan tästä klooratusta kanasta. Niin saadaan se tästä pois alta. Se, mistä on keskusteltu jonkin aikaa Yhdysvaltojen kanssa – on se, miten tämä vaikuttaa terve, kansanterveyteen ympäristöön, tämä antimikrobiaalinen käsittely. Kuten tiedätte, ehkä taustatietona, tässä on kyse siitä tavasta, jolla meillä on standardeja karjan kasvattamisen osalta, ja sitten Yhdysvalloissa on eri standardit. Meidän standardimme korostavat sitä, että meillä on parhaat standardit koko karjan kasvatusketjussa. Ja näin voidaan varmistaa turvallinen lopputuote, mutta myöskin laadukas lopputuote, joka on viime kädessä parempi kuin lopputuote olisi muuten. Ja Yhdysvalloissa hygienia ei ole niin tärkeää näissä kasvatuskysymyksissä. Mutta sitten tämä ruiskutus. Esimerkiksi kanoja ruiskutaan näillä antimikrobiaalisilla aineilla, jolloin niitä voi käyttää elintarvikkeiksi. Ja me olemme valittaneet tästä ja olemme estäneet tämän tyyppisten tuotteiden tuonnin Eurooppaan. Me olemme tehneet omia arvioitamme tästä tilanteesta ja vieläkin meillä on paljon kysymyksiä amerikkalaisille näistä asioista. Ja meillä on myöskin aikataulu vuoropuhelua ajatellen yhdysvaltalaisten kanssa, josta me pidämme kiinni. Ja tällä hetkellä olemme lähettäneet kirjeen tai luettelon, kysymysluettelon yhdysvaltalaisille kasvattajille käytännössä – niin, että siellä voidaan täydentää näitä tieteellisiä asiakirjoja, joita me olemme pyytäneet. Eilen ja toissapäivänä olen keskustellut tästä amerikkalaisesta kanssa, he eivät ole kovin tyytyväisiä, mutta me selitimme, että meille tämä on tärkeä kysymys ja että meidän täytyy käydä läpi tämä prosessi. Sitten geenimuunnelluista organismeista. No tietysti amerikkalaiset pitävät hyvänä sitä, että Euroopan käsitys se, että Eurooppa ei halunnut mitään geenimuunneltuja organismeja alueelleen, se on nyt päättymässä. Ja tein hyvin selväksi, että me katsomme, että me haluamme edistää innovaatiota, mutta kannatan vastuullista innovaatiota. Ja mielestäni, ja on hyvä, että täällä puhutaan myöskin täällä, tämä nyt ehkä ei kuulu ihan teille, mutta vastuullinen innovaatio merkitsee, että haluan varmistaa, haluan varmistaa, että innovaatio ja tuotteet, joita tuotetaan tai ehdotetaan, ovat hyväksi ihmiskunnalle. Ja tämä on yksi asia, jota tulen korostamaan tässä GMO-keskustelussa. Myöskin olen pyytänyt, että yhdysvaltalaiset ja olen valmis tätä noudattamaan – että olisi riippumaton arviointi todellisista tuloksista, joita heillä on jo kymmenen vuoden kokemuksesta GMO-viljelystä. Eli haluamme arvioida näitä todellisia havaintoja, joita riippumattomat tahot ovat tehneet, eivätkä mukana olevat yritykset, liittyen niin, että mahdollisimman paljolti voimme poistaa tätä tunnepitoisuutta näistä kysymyksistä ja katsoa faktoja ja toimia todellisuuden pohjalta. Ja yhdysvaltalaiset lupasivat, että he noudattaisivat tätä pyyntöä ja olemme olleet yhteydessä ja alamme varmaan pian saada näitä tietoja. Eli tällaista luottamusta meillä on tässä kysymyksessä. No sitten elintarvikemerkinnät. No se on tietysti tärkeä kysymys. No mikä on minun panokseni kuluttaja-asioissa, mitä haluaisin saavuttaa? No vastaisin, että haluaisin, että kuluttajilla olisi enemmän valtaa sillä tavalla, että mikropäätökset markkinoilla vaikuttavat politiikan tekoon. Tämä on minun tavoitteeni, kun ajatellaan kuluttajia ja työn tekemistä heidän hyväkseen. Tiedottaminen on keskeistä, koska jos haluaa tehdä älykkäitä päätöksiä, silloin on saatava tietoa, ja meidän on varmistettava, että me saamme mahdollisimman paljon tietoa kuluttajien ulottuville. No itse olen talousalan edustaja ja tiedän, että kaikki maksaa, ja kuluttajat aina hoitavat nämä kustannukset. Joten meidän täytyy olla hyvin tasapainoisia sen suhteen, mitä me teemme on turha alkaa rakentaa ja syytää tietopaketteja kuluttajille, vaan meidän täytyy ymmärtää, kuinka tehokkaita ne ovat. Ja tästä syystä me nyt myöskin yritämme kokonaisvaltaisesti lähestyä näitä asioita ja prosessia ollaan panemassa aluilleen ja me teemme kustannushyötyarviointeja näissä kysymyksissä. Puhun tästä nyt hiukan pitkään, pidän anteeksi, mutta olin Yhdysvalloissa yhdessä kokouksessa, joka liittyy älykkääseen sääntelyyn. Ja siellä nyt ollaan hieno säätämässä käyttäytymiseen liittyvää taloutta. Ja jopa vaikutusten arviointi saa aivan uuden ulottuvuuden. Siinä ei pelkästään arvioida talousetuja ja kustannuksia, vaan ihmiset otetaan tähän prosessiin mukaan. Se on hyvin mielenkiintoista. Ja Samokossakin tämän käynnistetty jokin aika sitten. Mutta jotain tällaista meidän pitäisi miettiä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että on turha laittaa tietoja paketteihin, jotka, jos kuluttajat eivät näitä tietoja kunnolla ymmärrä. Ja kuluttajien tiedottaminen on tietysti äärimmäisen tärkeää. Esimerkiksi vesipullosta voi nähdä, kuinka paljon vedessä on sodiumia, mutta mitä se tarkoittaa minun terveyteni kannalta? Aina en voi sitä tietää. Eli meidän täytyy selittää ihmisille, mitä tämä tarkoittaa. Muuten se on täysin turhaa. Meillä on tiedotusohjelmia. Mukana on 15 jäsenvaltiota. Ja me teemme toisen tiedotusohjelman sitten Romaniassa ensi vuonna. Tällaiset tiedotuskampanjat ovat kalliita. Ja Haluaisimme kuitenkin kunnolla rahoittaa näitä hankkeita, jotka ovat niin keskeisiä, jotta pääsemme haluttuihin tavoitteisiin. Ja sitten toinen yksityiskohta. No, minun osastollani budjettiprosessin ei pitäisi olla tavallinen byrokraattinen virkamiesmenettely, jossa sanotaan, että kuinka paljon jäi viime vuodelta ja kuinka paljon haluamme pyytää lisää, vaan sen pitäisi olla hankekohtainen. Eli meidän täytyy määrällisesti luokitella nämä hankkeet, kaikki hankkeet, joita olemme käynnistämässä ja joita meiltä pyydetään. Meidän täytyy miettiä kustannuksia ja sitten kyseessä on poliittinen päätös, mitkä hankkeet sitten toteutetaan lippuen näistä talousarviosummista. Sitten rajat ylittävä terveydenhuolto. Olen tehnyt selväksi, että teen yhteistyötä puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa liittyen rajat ylittäviin terveydenhuoltokysymyksiin, ja olen näin tehnyt. Ja minulla on ilo ilmoittaa, että asiassa on tapahtunut hyvää liikehdintää Espanjan puolella – ja yritämme päästä yksimielisyyteen. Epämuodollisessa ministerikokouksessa Madridissa viime viikon alussa saimme aikaan paljon edistystä ja puheenjohtajavaltio Espanja on kertonut omia ajatuksiaan siitä, miten asiassa tulisi edetä. Espanja katsoo, että vaikkakin on tullut hyviä myönteisiä kommentteja monista jäsenvaltioista. Myöskin muut jäsenet, jotka olivat estävä vähemmistökysymyksessä. No nyt on vielä liian varhaista tietää, mikä lopullinen päätös tulee olemaan, koska tietysti monet maat ja ymmärrettävästi olivat varautuneita asiasta. Hän sanoi, että heidän pitää vähän tarkastella asioita lähemmin, mutta minulla on hyvä käsitys, mutta usein olenkin optimisti. Eli uskon, että meidän tulisi edetä tällä tavalla. Sitten joukkokanteet. Kuten sanoin, joukkokanteet ovat prioriteettiesityslistalla. Me toimimme yhdessä ja yritämme ymmärtää syvällisesti kaikkia näitä kysymyksiä sekä Redingen että Almunian kanssa – koska me emme, no siis tässähän on kaksi lainsäädäntöosaa. Yksi liittyy kuluttajiin ja toinen kauppakysymyksiin. Mutta meidän on varmistettava, että mitään ristiriitaa ei synny näiden kahden välille. Ja tätä todellakin korostin. Ja siksi katson, että näitä konsultointeja järjestetään. Ja ehkä sitten ensi vuoden puolella voimme tehdä ehdotuksen lainsäädäntöehdotuksen omalta puoleltamme kuluttajien puolelta. Sitten tuhkapilvi. No se oli katastrofi. Ei pelkästään siksi, että monet meistä, minä itse mukaan lukien, jäivät jumiin. Ja seuraukset, no niistä sitten joudutaan kärsimään myöhemmin. Mutta tähän liittyy myöskin inhimillinen aspekti. Kuluttajat joutuvat kärsimään kovasti tässä tilanteessa. Komissio on toiminut ja nopeasti. On yritetty nähdä, missä on ongelmia, miten ne voidaan ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla. Ja me olemme julkisesti korostaneet sitä, mitä oikeuksia kuluttajilla on, ja korostaneet joidenkin toimijoiden osalta, jotka ottivat vähän kovan linjan näissä kysymyksissä, että kuluttajien oikeudet ovat mitä ne ovat. Kuluttajilla on oikeuksia saada rahat takaisin tai päästä uudelle lennolle. Heillä on oikeus saada ruokaa ja yöpymistiloja ja myöskin tietoa. Ja me korostimme tätä. kuluttajakeskukset ympäri Eurooppaa nyt toimittavat meille palautetta näistä varsinaisista ongelmista. Ja olisi hyvä saada palautetta kaikilta, jotka ovat kärsineet suoraan tai epäsuorasti. Kuinka paljon valituksia tästä asiasta on tullut? No, niiden määrä on kahdeksankertaistunut kahden viime viikon aikana. Maanantaina komissio järjesti konferenssin ja siellä puhuttiin näistä toiminnallisista kysymyksistä. Ja yksi vaikeimpia kysymyksiä on se, mitä jos matkustajat eivät pysty ottaa yhteyttä lentoyhtiöön ja joutuvat järjestämään uuden matkan omalla kustannuksellaan. Eli tämä on yksi asia, jota tullaan käsittelemään. No, tässä tapauksessa rake on likottu ja asian pitää ehkä puuttua Asiakkaalla on oikeus saada rahat takaisin. Ja sain tämän paperin juuri, kun olin tulossa tänne. Myöskin komissio toimii ja auttaa lentoyhtiöitä tiettyjen tappioiden osalta, joita on nyt syntynyt – mutta tähän liittyy ehtoja. Kaikkeen annettuun apuun liittyy lentoyhtiön historia, miten se on noudattanut kuluttajalainsäädäntöä. Eli lentoyhtiö, joka osoittaa, ettei se noudattanut sääntöjä, ei myöskään ole oikeutettu minkään tyyppiseen apuun. Sitten energiasta. Me keskitymme tänä vuonna energiaan ja kuten totesin, yksi tulostaulukoista, joita toteutetaan tänä vuonna, liittyy vähittäiskauppasähköön. Eli missä se ei toimi ja miksi se ei toimi. Sitten kun meillä on näitä tietoja, keskustelemme tästä ja sitten ryhdymme toimiin ja mahdollisuuksien mukaan käsittelemme alueita, joilla on ongelmia. Sitten rahoituspalveluiden avoimuus. No sekin on tietysti keskeinen kysymys. Jälleen yksi katastrofi viimeisen kahden vuoden aikana, kun ajatellaan kuluttajia. Rahoituspalvelut, no ne voidaan jakaa kahteen osaan. Ihmiset, jotka sijoittavat rahaa ja ne, jotka lainaavat rahaa. Ja kummallakin puolella pitää tehdä suuria uudistuksia ja lisätä avoimuutta kuluttajien kohtelun suhteen. Tiedonsaannin oikeus on tietysti selkeä. Sen pitää olla selvää, täsmällistä tietoa. Ja myöskin pitää olla mahdollisuus, että kuluttajat voivat verrata tietoja eri laitosten välillä. Myöskin pitäisi enemmän korostaa erityisesti lainaajapuolella ja enemmän vastuullisuutta lainaajien puolelta. Omistajien pitäisi varmistaa, että lainaaja, jolle hän lainaa rahaa, pystyy maksamaan lainan takaisin. Ja mielestäni tämän tyyppinen paine olisi paljon käyttäjäystävällisempi lähestymistapa. Sitten eläinten oikeudet. No en ole nyt puhunut tässä vaiheessa vielä eläinten oikeuksista, mutta minulla oli tästä näkemys Yhdysvalloissa. Minulta kysyttiin siellä tästä ja tietysti vastasin sekä käsitellyn kanan ja muiden kysymysten yhteydessä. Mutta myöskin silloin, kun keskusteltiin kosmetiikkatesteistä, eläinkokeista, ja sanoin, että en tällä hetkellä aio pidentää näitä eri vapauksia näissä kysymyksissä. Haluan pitää tätä painetta yllä, jotta voimme löytää korvaavia menetelmiä. No eiköhän tässä tullut kaikki asiat ja olen pahoillani, jos puhun liian pitkään. Tässä oli monia kysymyksiä kysymyksiä, sellaisiakin, jotka eivät kuuluneet. Meidän valiokuntamme suoranaisesti Karatsavilta on lähtenyt, mutta varmasti hän on iloinen tästä vastauksesta. Käytämme tässä edustaja Arjasin aikaa, mutta koska hän on puhelista ensimmäisenä, tämä ei ehkä häntä haittaa. Arias ja Greg eivät ole vielä kysyneet mitään, antaisin heille puheenvuoron ja sitten vielä ehdottaisin koordinaattoreita normaalia käänteisestä, siis käänteisessä järjestyksessä. Jong Ryle, Besoi, Gebhardt ja Schwab. Voi tietenkin olla, että koordinaattorit ovat sitä mieltä, että vastaukset on saatu, mutta jos jokainen haluaa saada puolitoista minuuttia tai vähemmän, niin se sopii. Ja sitten Dali voi vastata ja sitten jos pyrimme päättämään tämän vartijavalle kuusi, voimme käydä ensimmäistä keskustelua teidän mietinnöstänne. Edustaja Arias, voitte avata seuraavan kysymyskierroksen. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan ensiksi kiittää komissaari Dalia siitä, että hän on täällä meidän kanssamme tänään ja että hän on antanut meille omaa kallisarvoista aikaansa. Minä kuuntelin mielelläni teitä, kun te puhuitte sähköisestä kaupankäynnistä. Minä haluaisin tietää, haluaisin tietää, että sähköisestä kaupankäynnistä tulee tärkeä tekijä teidän kaudellanne. Sisämarkkinakomissaarina te olette työstämässä asiakirjaa eurooppalaisesta sähköistä kaupankäynnistä ja haluaisin pyytää teidät osallistumaan tämän tämän asiakirjan edes eteenpäin vietimiseen. Minä haluan myös, että sitä yksinkertaisesti sinne harmonisoitaisiin direktiivin avulla, joka voisi todella help helpottaa ja yksinkertaistaa Euroopan sisämarkkinoiden toimivuutta. Varmasti sähköinen kaupan käynti voi tulla jokapäiväiseksi jokapäiväis, jokapäiväisessä kansalaisten elämässä. Uh, Kiitos oikein paljon. Sul commissario, l'agenda o l'iniziativa inizjattivi li Hyvä komissaari, tämä aloite on varmastikin äärimmäisen tärkeä kuluttajan kannalta. Minulla on kuitenkin ongelma. Jos kaikki asiat, jotka mainitsitte kuluttajista ja kaikkien näiden asioiden hallinnoinnista, niin me olemme kuulleet erilaisista aloitteista. Jotkut aloitteista ovat teidän, henkilökohtaisesti teidän aloitteitanne. Muut kuuluvat muihin, muille pääosastoille, muille komission jäsenille. Minun uskoakseni meillä on prioriteetteja kyllä paljon, mutta lopulta emme saa aikaiseksi mitään. Voisittekohan kertoa meille, onko yhteistä strategiaa suunnitteilla koordinoituna, teidän koordinoimamme kuten toivomme, että lopulta ei ole tällaista pirstaloitunutta lähestymistapaa eri pääosastolla ja me emme saa aitoa uutta meidän kuluttajillemme. Kiitos paljon, Lui. Edustaja De Jong. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitos, komissaari. Minä olen ihan samaa mieltä edustaja Tarabellan kanssa, kun hän puhui postipalvelujen vapauttamisesta – Mehän olemme tehneet suullisen kysymyksen tämä, näiden postipalveluiden vapauttamisen vaikutuksista kansalaisia ja alan työntekijöihin. Tästä vapauttamisesta haluaisin vielä tietää, mitä te olette siitä mieltä, miten te aiotte suhtautua siihen. Toinen asia, on tullut paljon valituksia yrityksiltä. Te varmasti tiedätte, tunnette tilanteen. Kyllähän te haluatte hallita tietoa. Ne tiedätte tietokantana, että olette kun silloin, kun mm, halutaan toimia lainmukaisesti, niin näinhän ei ole asianlaita. Miten te komissaarina aiotte toimia, koska tilanne vaan pahenee joka päivä? On myös kysymys kuluttajajärjestöjen tärkeydestä. Niillä on hyviä, loistavia ideoita, mutta nämäkin järjestöt valittavat ainakin minulle tai ainakin meille, meidän suuntaamme, että kontaktit komissioon eivät ole useinkaan onnistuneita tai voimia. Aiotteko te tehdä jotakin tämän eteen, että kuluttajajärjestöt olisivat paremmin edustettuina teidän edessänne? Thank you very much, Mr. Kiitos paljon, edustaja De Jong. Minusta tuntuu, että reiluuden nimissä minun on sanottava. Reiluuden nimissä Karatsa Viltille, että postipalvelut liittyvät liikennevaliokunnan työhön, vaikka meiltä oli myös lausunto. Kiitos. Olen hyvin vaikuttunut siitä, miten nopeasti olette tutustuneet omaan salkkuun. GMOista olemme ehkä eri kantoja, mutta se, miten edustatte kuluttajien kantoja, on hyvin vaikuttava mielestäni. Tämä yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi ja tämä uusi lähestymistapa. Tässä on syntynyt paljon sekannusta jäsenvaltioissa ja hyvä, jos tässä tehdään uudistuksia. Voin vakuuttaa joka tapauksessa, että tuemme teitä ja lähestymistapa on hyvä, että alusta asti pohditaan sitä, miten voidaan sitoa tähän mukaan Yhdysvaltain ja Kiinan kaltaiset kumppanit, koska usein matkien aikana huomaan, että liian myöhään pohditaan sitä, minkälaisia standardeja siellä on, mutta kun uudelleenlaadinnan yhteydessä katsotaan, mitä eri lähestymistapoja on olemassa, tutustutaan niihin, niin voidaan selkeästi myöskin valmistautua. Oikein hyvä. Pyysin puheenvuoron myös budjetin takia. Sanoitte, että haluatte enemmän joustavuutta. Se on ihan oikein, mutta tällä hetkellä tänä vuonna nyt on käynyt niin hassusti, että olen budjettiesittelijä täällä valiokunnassa ja aina nähdään, että kuluttaja-asioista leikataan neuvoston lopullisissa kannoissa. Toivoisin todella teiltä nyt yhteistyötä, jotta todella saada nyt ne resurssit, joita tarvitaan, jotta esimerkiksi pilottihankkeita, jotka ovat usein hyviä, me olemme keskustelleet valiokunnasta, valiokunnassa sisämarkkinafoorumista, jos oikein kuulin puheenvuorostanne, niin haluatte julkisia kuulemisia myöskin jakokannekysymyksestä. Se on hyvä ajatus, mutta myöskin siitä, miten todella valvotaan lain noudattamista. Hyvä, jos teillä olisi tässä ehdotuksia, niin olisin hyvin kiitollinen. Voisimme puuttua näihin myös omalta osaltamme, kun budjetista neuvotellaan. Tieto lopuksi tiedotus. Olen kanssanne ihan samaa mieltä. Olisi hienoa, jos komissio tekisi ehdotuksia. Toisaalta me ajattelemme, että on olemassa valistunut kuluttaja, mutta toisaalta taas kuluttajalle annetaan liikaa tietoa joskus. Eli mikä olisi sopiva määrä tietoa? Tästä keskusteltiin aikaisemmin ja tämä aihe tulee aina uudestaan esiin, joten olisi hyvä, jos komissio miettisi myöskin suuntaviivoja tällä alalla – Kaikissa ryhmissä jotenkin olemme jakaantuneita. Jotkut jäsenet haluavat enemmän tietoa, kattavampaa tietoa. Toiset sanovat, että jos, liikaa, jos tietoa on liikaa, niin sillä on aivan käänteinen vaikutus. Kiitos edustaja Bosoi. Thank you very much. Uh, thank you for being... Kiitoksia, että olette täällä paikalla. Tiedän, että teillä on kunnianhimoinen ohjelma terveydenhuollossa, vaikka toimielimillä ei ole paljon valtuuksia näissä kysymyksissä, mutta olin myöskin vaikuttunut näistä konkreettisista ja selkeistä ehdotuksista ja siitä, että olette sitoutunut kuluttajasuojaan. Ja haluaisin teitä onnitella tästä. Sitten teiltä on tulossa suositus liittyen luokitteluun ja kuluttajien valitusten käsittelyyn. Ja tämä on myönteinen askel eteenpäin, koska eri jäsenvaltioissa nämä asiat ovat hyvin eri tolalla. Eli tämä liittyy myöskin kuluttajasuojan tason ja siksi kannatan kuluttajasuojastandardien harmonisointia jäsenvaltioissa. No, haluaisin tässä lopuksi kysyä puolet potilaista, jotka ovat myöskin kuluttajia ja kuluttavat terveyspalveluita. Ja tässä ohjelmassa ja tässä on direktiivi tai asetusehdotus, joka liittyy lääketieteellisiin laitteisiin. Onko tarkoituksena puhua jostain teknisistä muutoksista, vai onko teillä ajatuksissa jotain vähän suurempia muutoksia, mitä tulee lääketieteellisiin laitteisiin? Points. Um... Kiitos. Kaksi oikein hyvää kysymystä. Edustaja Gebhardt. Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo sanottu. Halusin vielä painottaa yhtä asiaa. Nimittäin kuluttajien luottamus sisämarkkinoihin. Luottamusta puuttuu, siksi on vaikeuksia. Jos haluamme luottamusta luoda, meidän pitää antaa jotain selkeää kuluttajille. Nimittäin niin, että kuluttajat ongelmatapauksessa todella voivat saada oikeutensa toteutettua, että todella voidaan ongelmatilanteessa nauttia tiettyjä kuluttajien oikeuksia. Siksi on hyvin tärkeää ajatella sitä, että joukkokannekysymys nyt otetaan esiin ja otetaan käyttöön eurooppalainen järjestelmä tältä osin. Viittasin tässä myöskin kollega Rochefortin pyyntöön. Tutkimuksia on paljon, kuulemista on järjestetty. No hyvä, haluatte vieläkin tutkia. No hyvä, mutta sen jälkeen toivoisin kuitenkin jo päätöksiä, jotain, jonka pohjalta me voimme tehdä työtä. Älkää enää sanoko, että vielä kerran pitää tarkastella tätä. Edeltäjänne ovat tehneet tätä työtä ja jossain vaiheessa tämä jo riittää, jossain vaiheessa on päätöksen aika ja toivon, että se aika on vielä tänä vuonna. Kiitos. Herra Schwab on luopunut puheenvuorostaan. Hyvä, joten ehkä komission jäsen voi lyhyesti vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Tai aina palveluyksikkönne voi palata ja antaa vielä lisätietoja, mutta puheenvuoro teille kuitenkin. I have also been informed of... Olen saanut kuulla tästä sähkökauppa-asiasta. Ja tästä voin sanoa, että me ehdottomasti tukisimme sitä, että sähköistä kaupankäyntiä laajennetaan ja että sitä valvotaan. Kysymykset, jotka tulivat esille, kuinka paljon käyttäjät käyttävät internetiä. No meidän pitäisi laajentaa tätä internetin saatavuutta. Meidän täytyy varmistaa myöskin, että ei ole mitään sirpaloitumista kuluttajasuojasääntöjen osalta internetmaailmassa. Ja on mielenkiintoista tehdä työtä kanssanne luottamuksen suhteen. Se on myöskin tärkeää, kun mietimme sitä, miten väärennöksiä voidaan torjua. Eli kyse on siitä, voiko luottaa saatuihin tietoihin. Ja tämä koskee esimerkiksi potilaalle annettavia tietoja ja muita asioita, joissa voimme varmistaa hyvän su- tiedon suodatuksen. No sitten nettiturvallisuus äläkäisten kannalta on tietysti meille myöskin tärkeä kysymys. Ja se, miten yritykset voisivat käyttää sähköistä kaupankäyttöä tehokkaammin. Mahdollisuuksien mukaan meidän on helpotettava sitä, että yksilöt pystyvät käyttämään sähköistä kaupankäyntiä, koska jonkinlaista harmonisointia on. No, joissain piirissä tämä on tietysti kirosana, mutta Täytyy kuitenkin kunnolla ymmärtää, millaisia tuloksia me haluamme. Haluammeko antaa kannustimia ihmisille sen siksi, että he tietävät, mitä he ostavat ja mitä oikeuksia heillä on. Haluammeko, että yritykset käyttävät sähköistä kaupan käyttäjä enemmän? No voimme tehdä niin, jos he todellakin tietävät, että hänen velvoitteensa sitoumuksensa, ne täytyy tuntea kunnolla, riippumatta siitä, mistä maasta ostaja on peräisin. Eli meidän täytyy punnita näitä asioita tarkkaan ja miettiä, millaisia tavoitteita meillä on. Ja päätetään näistä tavoitteista ja sitten voimme pyrkiä niihin. Ja pitää paikkansa, että tällä hetkellä komissiolle on selvää, että kuluttaja on kaikenlaisen politiikan ytimessä. Puhutaan sitten digitaalisista kysymyksistä tai ilmastosta, energiasta tai liikenteestä. Olipa kysymys mikä hyvänsä, kuluttajan on oltava kaiken ajattelun ytimessä. Ja tämä on minun tehtäväni kollegiossa. Eli kaikki aloitteet, joita ehdotetaan myöskin muiden komission jäsenten taholta, minun osastoni ja minä itse analysoimme niitä yksityiskohtaisesti ja ajatellen aina kuluttajien etua. Esimerkiksi sähköinen kaupankäynti, digitaalinen ala. Hyvin paljon haluttiin rajoittaa sähköistä kaupankäyntiä tiettyjen tuotteiden osalta. Ja tavoitteena oli suojella tiettyjä yrityksiä ja tiettyjä tuotteita. Ja tavoitteena oli luoda tiettyjä sääntöjä, jotka vaikuttaisivat kielteisesti kuluttajien. Ja me vastustimme tällaista toimintatapaa. Ja tulos, kuten nyt voidaan nähdä, on se, että kuluttaja pitää tällaisesta kaikesta. Ja siksi meidän täytyy varmistaa, että muiden komission jäsenten tekemä työ edelleen asettaa kuluttajan ytimen. Vaikuttajat kuluttajille ovat painopistealue, ja tämä tietysti riippuu siitä, kuinka tehokas minä olen. Ja tästä syystä tietenkin kannan kaiken vastuun, mutta voin taata, että komission jäsenet tekevät yhteistyötä. Kaikki tietävät, kuinka tärkeitä kuluttajat ovat, enkä ole mielestäni kohdannut minkälaisia ongelmia näiden asioiden koordinoinnissa muiden komission jäsenten kanssa. No vielä haluaisin korostaa, että me emme ota käyttöön mitään Yhdysvaltojen tyyppistä lainsäädäntöä. Voimme toistaa tätä ja toivon, että mahdollisimman pian voimme saada aikaan lainsäädäntöä voimaan. Ja voin vakuuttaa teille, Gebhard, että minä en halua vitkastella. Me teemme työtä kovasti. Tämä on yksi asia. Me haluamme, että olisi kiinteä aikataulu sen suhteen, miten tämä prosessi etenee. Ja Greg puhui mahdollisesti toukokuusta. No emme ehkä nyt ihan tähän ehdi, tähän aikatauluun, mutta toivottavasti saamme jotain aikaiseksi ensi vuoden puolella. Ja saamme tämän prosessin lopullisesti ensi vuonna päätökseen, koska olen samaa mieltä siitä, että tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, mikäli me haluamme, että kuluttajat voivat luottaa sisämarkkinoihin. No se, että ei ole paljon kuluttajien edustus, edustettuina kokouksissamme. No me kyllä kiinnitämme kuluttajien paljon huomiota ja eilen esimerkiksi olin Washingtonissa ja yksi päätarkoituksista tällä matkalla oli se, että käsittelimme transatlanttista vuoropuhelua kuluttaja-asioissa. Ja tämä oli minulle suuri ilo. Ja palaute oli myöskin hyvin myönteistä. Sitten tuoteturvallisuusdirektiivi. Tietysti kaikki palaute on meille tervetullutta, jotta tästä direktiivistä saadaan mahdollisimman tiukka kuin mahdollista. Tuoteturvallisuus on tietysti myöskin tärkeää. Ja sitten Yhdysvallat ja Kiina olisi tärkeää saada mukaan tähän toimintaan. Olen käynyt Yhdysvalloissa, kuten sanoin, ja olemme keskustelleet tästä. Ja toivottavasti vuoden loppuun mennessä meillä on yhteistyösopimus totesin heille, että tästä on etua kaikille. Ja ehdotettiin, että myöskin Kanada otettaisiin tähän mukaan. Ja sanoin, että no miksei, koska mikä suurempi tämä verkosto on, sitä enemmän voimme suojella kuluttajamme. Koska jos joku luiskahtaa läpi, no esimerkiksi silloin Meidän täytyy miettiä, miten näitä tuotteita valvotaan. Ja kaikki, mistä Yhdysvalloissa reportoidaan, se johtaa toimin täällä päässä ja toiminpäin. Eli me lisäämme kapasiteettia valvollan osalta. Ja kesäkuussa käyn Kiinassa. Ja yksi asioista, josta siellä puhutaan, on se, että yritämme katsoa, miten voimme valvoa laatua paikan päällä Kiinassa – No se nyt ei ole mitenkään helppoa, kaikki me tiedämme sen. Mutta uskon kuitenkin, että Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi eilen puhuttiin yhteisestä toiminnasta Kiinan suhteen, ja että meidän pitäisi puhua Kiinalle yhdessä, jotta meilläkin olisi vähän vaikutusvaltaa kiinalaisiin, ja että voisimme varmistaa, että tuoteturvallisuus olisi myöskin Kiinassa tärkeää. Sitten budjettituki on tietysti tervetullutta. Ja olin kymmenen vuotta Maltalla valan, valtionvarainministeri, joten tiedän, mistä tässä on kyse. Ja on tärkeää, että kaikki nämä pyynnöt, joita meille tulee uusista hankkeista ja niin edelleen, että niihin annetaan riittävästi rahoitusta. Muuten me jäämme keskinkertaisuuden tasolle ja sitähän me emme halua. Rahoitusta ei tarvita ainoastaan pilottihankkeisiin. Meillä on muutamia pilottihankkeita jo käynnissä. Mutta tärkeintä on rahoittaa kapasiteetin rakentamista. Mehän tiedämme, että yksi suurimpia arvostelun aiheita myöskin täällä parlamentista on se, että täytäntöönpano on puutteellista monilla aloilla. No, komission jäsenä on helppo sanoa, että no ei se ole minun vastuualueeni, vaan se kuuluu jäsenvaltioille. Mutta mikä on meidän tehtävämme? Me haluamme saada aikaan tuloksia kansalaisten hyväksi. Ja voimme toistaa, että tämä liittyy ihmisiin. Eli en voi vain sanoa, että no ei tämä asia kuulu minulle. Kyllä se on minun vastuuni myöskin, koska minun täytyy varmistaa, että kun on puutteita, me voimme täydentää näitä ponnisteluita ja rakentaa kapasiteettia niin, että voimme varmistaa, että valvonta on riittävää. No sitten tuoteturvallisuudesta. Valvonnan puuttumisella saattaa olla seuraamuksia, mutta kun puhutaan muista alueista, esimerkiksi elintarviketurvallisuudesta tai hygienisissä kysymyksissä, no epidemiat, pandemiat, nehän eivät tunne rajoja, eivätkä ne tarvitse viisumeita matkustamiseen. Eli tämä täytyy varmistaa. Kaikkien on kannettava vastuu näistä asioista. Sitten kuluttajavalitusten harmonisointi. No, tämä antaisi meille mahdollisuuden vastata kuluttajien valituksiin paljon nopeammin, voisimme ymmärtää niitä paremmin ja toimia nopeammin. No sitten lääketieteelliset laitteet, viimeinen asia. Suurimmat muutokset, joita tulee, liittyvät esimerkiksi geenitesteihin, parempaan valvontaan ja täytäntöönpanoon laadun osalta näiden laitteiden käytössä. Kiitoksia. Uh, John, thank you very much indeed. John, oikein sydämestä kiitokset siitä, että saimme vastauksia näin moniin aiheisiin moniin, jotka liittyvät salkkuunne, mutta eivät välttämättä suoraan tämän valiokunnan työhön. Kiitos siitä kollegoiden mukaisesti. Minä olen samaa mieltä siitä, että te selkeästi tunnette jo erittäin hyvin monet niistä aiheista, jotka kuuluvat teidän salkkuunne. Minusta aivan erityisesti haluaisin kiitellä siitä, että kun tulitte kuulemistilaisuuteen, kuten edustaja Gephardt melko suoranaisesti kysymyksessään sanoi, oletteko todella kuluttajien asialla komissiossa? Selkeästi olette osoittaneet, että, osoittaneet, että näin on kaikista aiheista, oli kyse sitten tuhkapilvestä, terveydestä tai kuluttajan suojelusta. Tämä on kaikki tervetullutta. Tiedän, että haluatte jatkaa yhteistyötä meidän kanssamme loppukauden ajan. Kiitos tästä ensimmäisestä käynnistä. Toivon, että voimme toivottaa teidät tervetulleeksi monta kertaa vielä uudestaan. Mukavaa, että tiimi oli täällä myös. Meillä on loistavat suhteet moniin muihinkin teidän tiimistänne, joten kiitos. Kiitos. Joanna. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, on to our final item. First... Hyvät naiset ja herrat, viimeinen esityslistan kohta. Tiedustan hyvin sen, että tässä lyhensimme kovasti esittelijän aikaa tässä. Jogan, Dan ja minä olemme vähän työstäneet tätä ajatusta tässä. Tämä on mielestämme hyvin tärkeä tämän valikunnan mietintö. Se kiinnostaa kovasti vastauksena komission ehdotuksen. Dali ja Cruz molemmat ovat sitoutuneita tähän. Meillä ei ole aikaa riittävästi käsitellä tätä aihetta, kun tämä on niin tärkeä. Voitte toki esitellä sen Huomaan, että vaikka varjoesittelijät ovat pyytäneet puhumaan meistä monia puolestaan, niin olisi ehkä hyvä, jos tätä mietintöä voitaisiin käsitellä perinpohjaisemmin, kun varjoesittelijät ovat täällä. Katsomme aikataulua ja halusimme ehdottaa seuraavaa. Toinen päivä kesäkuuta ensinnäkin komission jäsen Cruz tulee valiokuntaan. Hän ehkä haluaa kommentoida tätä aihetta silloin. Luulisin, että voisimme löytää tunnin aikaa keskustella tuolloin iltapäivällä kesäkuun toisena päivänä. Toivottavasti varjoesittelijät voivat silloin osallistua, koska nyt määräaika tarkistusten jättämiselle on epärealistinen ottaen huomioon, että meillä ei ole ollut mahdollisuutta keskustella 5. toukokuuta. Varjoesittelijät eivät ole paikalla. Tämä on valikunta mietintö ja meillä ei ole erityisen tiukkaa aikataulua. Toisin kuin Edustaja Grekin mietinnön yhteydessä, joten ehkä tämä voisi olla hyvä ehdotus. sen tiedä, ovatko koordinaattorit samaa mieltä. Olisiko tämä hyvä ajatus? Hyvä, jos tämä kaikille sopii. Toki haluamme kuulla teidän alustuksenne tänään iltapäivällä ja poliittiset ryhmät varmasti raportoivat varjoesittelijöille ja ehkä on alustavia kommentteja käyttämme iltapäivän kokousajan lopun siihen, mutta tämä on tärkeä mietintö. Emmekä halua sitä liian nopeasti joutua käsittelemään. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan sanoa yhden yksityiskohdan. Eli voisimme pidentää tätä tarkistusten jättämisen määräaikaa, se on vähän liian lyhyt. Tämä on niin tärkeä tämä mietintö, niin kuin sanoitte, tarvitsemme enemmän aikaa asiakirjan muuttamiseen ja tarkistamiseen. Hyvää iltapäivää kaikille. Sen jälkeen, kun minut nimettiin tämän mietinnön esittelijäksi, me haluamme siis täydentää sisämarkkinoita sähköistä kaupankäyntiä ajatellen. Tämä oli mietinnön aihe. Minä olen viime kuukauden aikana työntänyt ongelma, ongelmakenttää rajat ylittävässä sähköisessä kaupassa. Tämä mietintö on tulosta analyysi, joka on tehty useiden asiakirjojen pohjalta nyky tilanteesta sähköisessä kaupankäynnissä. Olen te käynyt, pitänyt eri toimijoiden kanssa kokouksia. Olen kaikkien sidosryhmien kanssa käynyt keskustelu ja kaikki ovat antaneet oman panoksensa tämän mietinnön lopputulokseen. Kaiken tämän prosessin aikana olen voinut todeta, että ongelmat ovat lukuisia, joihin olemme törmänneet. Ne ovat erilaisia, erillisiä. Ne myös piste- aiheuttavat, äh, asettavat esteitä tälle online-kaupankäynnille Euroopassa haasteet ovat suunnattomat ja laajat ja meidän täytyy myös tajuta, että joskus ne ovat välttämättömät. Meillä on 2020 strategia Euroopassa. Meidän täytyy olla tietoisia, että sähköinen kaupankäynti on liikennepaleva moina, voima internetissä. Se myös on katalysaattorina, jos me haluamme täydentää sisämarkkinoita. On todella tärkeää, että kaikki toimijat tekevät yhteistyötä, jotta voimme poistaa esteet sähköisessä kaupankäynnissä rajat ylittävissä toiminnoissa. Meidän pitää antaa sille prioriteetti. Meidän pitää olla myös kykeneviä tekemään päätöksiä. Jos me haluamme päästä mainittuihin tavoitteisiin, meidän täytyy luoda politiikkaa, jonka myötä kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä täysimääräisesti sähköisestä kaupankäynnistä, sen tarjoamista eduista ja mitä se tarjoaa etuja, kun puhutaan kaupankäynnistä hyödykkeissä, hyödykkeissä ja laadussa. Ei meidän pidä vain täydentää sisämarkkinoita, me haluamme myös auttaa sisämarkkinoiden täydentämistä sähköisen kaupankäynnin välityksellä – tässä pitää muistaa talouden kriisi. Se on myös, meidän täytyy myös taistella epätasa-arvoa vastaan. Meidän pitää myös ajatella vähän heikommassa asemassa olevia ihmisiä, pk-yrityksiä. Meidän täytyy myös antaa lisää dynamiikkaa talouksillemme. Sähköinen kaupankäykki pitää olla kaikkien saavutettavissa ja sen takia meidän täytyy kehittää tehokasta politiikkaa, joka löytää olemassa olevat puutteet ja, ja sen pitäisi myös hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoama potentiaali. Meidän täytyy parantaa olemassa olevaa säätelyä, joka vaikuttaa sähköiseen kaupankäyntiin. Meidän täytyy myös jo, meidän täytyy toteuttaa olemassa olevia normia. Meidän täytyy myös käydä keskustelua. Tämä tapahtuu jo maaliskuussa. Me tarvitsemme voimakkaita, sisäisesti voimakkaita eurooppalaisia markkinoita, jotta voimme suhtautua ulkopuolisiin kilpailijoihin. Meillä pitää olla kokonaisvaltaiset eurooppalaiset normat, joka mahdollistaa kaupankäynnin internetin avustuksella, mutta se myös voi antaa lisää kilpailukykyä yrityksillemme ulospäin. Meillä pitää olla normeja eurooppalaisille, meidän pitää pystyä olemaan kilpailukykyisiä koko maailmassa jos me haluamme todella saada hyvät digitaaliset kilpailukykyiset eurooppalaiset markkinat, meillä pitää olla selkeitä uusia ajatuksia ja poistaa esteitä. Me elämme uudella vuosituhannella uudessa globaalissa taloudessa ja meidän pitää lähestyä sitä asianmuka- asianmukaisesti. Jos jotkut jäsenvaltiot haluavat toimia taloudessa globaalisti, niin silloin se edellyttää todellista ennennäkemätöntä vallankumousta. Emme voi modernisoida taloutta, jos me emme sopeuta sitä uuteen teknologiaan. Euroopan pitää olla johtajana, sen pitää olla malli maailmanlaajuisesti digitaalisessa taloudessa. Kuten sanoin jo ensimmäisessä keskustelussa, olen sitä mieltä, että meillä on kuusi keskeistä kohtaa, joita pitää viedä eteenpäin sähköisessä kaupankäynnissä Euroopassa. Ja niissä olemme, ja olen myös sisällyttänyt tähän mietintöön. Meidän pitää vahvistaa eurooppalaisten käyttäjien pääsyä, helpottaa pääsyä internetiin. Kuluttajat tarvitsevat laadukasta nettiä. Meidän pitää, meidän pitää myös kasvattaa internetin käyttäjien määrää, parantaa laatua, nopeutta, myös eh, Euroopan verkoston nopeutta mm, niissä maissa, joissa yhteydet eivät ole vielä laadullisia. Meidän täytyy olla online-kauppaa. Monissa maissa on myös esteitä, kun on kyse rajat ylittävästä kaupasta. Meillä pitää olla meillä pitää olla hyvät palvelupisteet tietyillä alueilla, koska jotta voidaan myydä kuluttajille jossakin tietyissä maissa. Näin ollen on välttämätöntä, että me vahvistamme artiklan 20 kohtaa 2 sen toteuttamista, jossa kielletään kaikenlainen syrjiminen suhteessa asiakkaisiin, jos on kyse kansallisuudesta tai olinpaikasta. Meidän pitää myös saada normat, normit yhtenäisemmiksi ajatellen kuluttajia uutta direktiiviä pitää soveltaa paremmin. Se olisi hyvä askel eteenpäin, ei vain silloin, kun solmitaan sopimuksia, vaan kun pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka voivat syntyä ostajan ja myyjän välille. Pitää myös vahvistaa kuluttajien luottamusta silloin, kun he ostavat sähköisesti. Monet eivät ymmärrä sitä, koska eivät luota sen turvallisuuteen, ja siihen on useita syitä. Me haluamme palauttaa luottamuksen kuluttajille sähköinen kaupan, täyn, kaupan täynnin täydä, täytyy viedä loppuun joitakin toimintoja. Pitää luoda ja soveltaa tiettyä laadullista sykliä. Meidän täytyy valvoa paremmin nettiä, eli verkkoa. Meidän pitää <clears throat> luoda informointikampanjoita, joista kuluttajat saavat tietoa oikeuksistaan. Täytyy kuluttajan täytyy voida luottaa siihen ja maksuehtojen täytyy olla myös turvallisia ja luotettavia. Turvallisuus on erittäin tärkeää ja tietosuojakysymys on myös erittäin tärkeä. Meidän täytyy myös kehittää aloitteita, jotta voimme kannustaa yrittäjiä myymään enemmän sähköisesti. Tuotteet, joita myydään internetissä, niillä on usein haittatekijöitä. Jotkut tietyt normit, jotka liittyvät verotukseen, jotka liittyvät myös jätteiden käsittelyyn. Meidän täytyy myös ajatella kansallisia markkinatilanteita. Joskus ne ovat kalliita, monimutkaisia ja hankalia ja ylitsepääsemättömiä. Sen takia meidän täytyy hyväksyä normatiivisia ehtoja, jotka myös suosivat vähemmistöryhmiä pääsemään internet-sähköisen kaupan piiriin. Meidän täytyy myös suosia etäkaupankäyntiä sähköisesti. Meidän täytyy harmonisoida kuluja, posti- ja pankkikuluja Euroopassa, parantaa käytänteitä, jotka liittyvät maksuehtoihin ja, mikä, ja parantaa myös tekijänsuojaoikeuksia, koska se on, voi vaihdella maasta toiseen riittyen tavarasta ja hyödykkeestä, jota myydään. Meidän täytyy myös parantaa mekanismia kun syntyy konfliktitilanteita tuottajan ja ostajan välillä. On myös välttämätöntä tote, parantaa alaikäisten turvallisuutta, alaikäiset, jotka käyttävät verkkoa. Meidän täytyy muistaa, että meillä pitää olla myös lakisääteinen turva alaisikäisiä varten. Meidän täytyy tässäkin järjestää tiedotuskampanjoita vanhemmille, opettajille ja huoltajille. Tarkoituksena on saattaa nämä ryhmät vastuullisiksi, tietoisiksi heidän vastuustaan ja lastensa kasvatuksesta silloin, kun on kyse sähköisestä kaupankäynnistä. Kuinka tärkeää on valvoa alaikäisten internetin käyttöä? Minä haluan lopuksi kiittää IMKon sihteeristölle siitä, että se on ollut jatkuvasti käytettävissä, se on toiminut hyvin ammattimaisesti ja se on antanut erittäin suurta apua ja hyvin arvostettua yhteistyötä, antanut omaa panostaan ja ollut aina käytettävissä, on antanut hyviä ehdotuksia, ratkaisuvaihtoehtoja. Ja yksi osoitus on tämä kokous, mutta meillä on ollut hyvät yhteistyösuhteet jo viimeisten viikkojen aikojen. Olen kuunnellut ehdotuksia, kysymyksiä, kommentteja tämän valiokunnan jäseniltä ja olen myös saanut hyviä ehdotuksia esimerkiksi muilta valiokunnilta, muilta toimijoilta ja olen varma, että tästä keskustelusta tulee erittäin hyvä, joka antaa lisää painoarvoa tälle mietinnölle. Well, thank you very much indeed, Mr. Harris, for a... Uh, Oikein paljon kiitoksia kattavasta johdannosta. Minun olisi pitänyt mainita sekin, että kaksi valiokuntaa antaa lausunnon. Oikeusasioiden valiokunta ja teollisuusvaliokunta. Joten pitempi määräaika tässä auttaa. Edustaja Simits, laaditteko lausuntoa toisen valiokuntaan? En ole ihan varma, mutta arvelin, että näin saattaisi olla. ole. Tiedän, että olette varajäsen täällä joka tapauksessa, mutta mukava, että voitte käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Kiitos oikein paljon. Tiedän, että kello on paljon, joten rajaan. Kuuluuko tulkkaus? Voisitteko käyttää tuota toista mikrofonia tuossa oikealla? Koska muuten teidän kuvanne ei näy. Jos voisitte vain käyttää tuota toista mikrofonia. Jos käytätte sitä. Minun poliittiselle ryhmälle niin ihan tyypillistä tämä. jollain tapaa pidän tätä syrjintänä. Mutta joka tapauksessa. Nyt ainakin teidän kuvanne on tuolla screenin täydeltä, muuten teitä ei nähty. En tiedä, onko teille mukavampaa nähdä minut tällä näkemättä, mutta joka tapauksessa. Hyvät näistä herrat, puhumme aiheesta, joka on todella mielenkiintoinen, koska me näemme tällaisen vallankumouksen ikään kuin. Näin on käynyt muutaman kerran historiassa. Tästä aiheesta on kirjoitettu monta kirjaa. En ole sinänsä erityisasiantuntija, mutta nyt todella muuttuu se, miten ihmiset ostavat tavaroitaan. Kuluttajat ovat kehittäneet käytäntöjään hyvin pitkälle – jos on niin, että kun on mielenkiintoinen aihe, niin tietoa siitä ei ole riittävästi. Kun olemme hyvin innostuneita, kiinnostuneita jostain, niin usein saattaa olla niin, että tällainen fasinoiva aihe on sellainen, josta ei tiedetä riittävästi. Tämä koskee varmasti myös sähköistä kaupankäyntiä. Olen lukenut tämän mietinnön ja minusta tuntuu, että tässä astumme muutamaan ansaan, kun puhutaan yksinkertaistamisesta. 100 miljardia euroa ilmeisesti on potentiaali näillä markkinoilla. Mutta ei pitäisi mennä nyt tämän yliinnokkuuden ansain. Jos ostaa neki, netistä jääkaapin, tämä tarkoittaa sitä, että jääkaappia ei osteta tavallisesta kaupasta. Eli jos voitetaan jotain netissä, niin jotain menetetään fyysisessä perinteisessä kaupassa – Tämä olisi sanottava rehellisesti, koska me puhumme nyt ihmisistä, jotka toimivat tällä alalla oikeassa elämässä. Emme saa nyt liikaa intoutua tästä aiheesta. Muutama kommentti aiheesta, joka kuuluisi tähän ja sitä ei riittävästi sisällytetty tekstiin tai jätetty kokonaan huomiotta. Ensinnäkin, kun puhutaan EUsta, niin on paradoksaalista, että kun sähköisen kaupan käynnin pitäisi olla mahdollisimman avointa, niin se onkin suljettu sitä varten, että jotkut kuluttajat kärsivät syrjinnästä. Meillä on direktiivi, jonka mukaan syrjintä kielletään. Mutta kuitenkin minulla on puolalainen luottokortti, enkä voi ostaa esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa netissä tuotteita, koska siellä ei tunnusteta tätä luottokorttia. Joten ihan mukavaa, että on hienoja ajatuksia, mutta meidän pitää pitää mielessä se, että ensin hoidetaan tärkeimmät asiat, poistetaan syrjintä, jos todella haluamme eteenpäin tässä. Takuut, valitusoikeudet, nämä ovat tässä tärkeitä kysymyksiä sähköisessä kaupassa. Esittelijä aivan oikein sanoessaan, että kuluttajat eivät vielä riittävästi luota tämän tyyppisen kaupan käyntiin, kun ei pystytä koskettamaan tuotteita. Meidän pitäisi siis edistää tätä kaupankäynnin muotoa tiedotuskampanjoin. Samalla on sanottava, että teillä on täydet oikeudet. Jos ostatte pesukoneen tai jääkaapin netistä, se voidaan palauttaa, jos se on virheellinen, tai voi saada takuun. Tämä tuote voidaan korvata, jos se ei toimikaan. Joitain ihmisiä pelottaa ostaa netistä, koska he pelkäävät, että jos ostan jääkaapin netistä ja se ei toimikaan, niin mitä sitten teen, niin parempi mennä perinteiseen kauppaan. Esittelijä puhuu myyjien uskottavuudesta. Tämä uskottavuus on rakentunut vuosien varrella perinteiseen tapaan. Sama on nyt toteutettava sähköisen kaupankäynnin osalta. Netissä myyjien täytyy elättää kuluttajien luottamus rakentaa sitä, koska muuten ei voida kannustaa kuluttajia käyttämään sähköisen kauppakäynnin mahdollisuuksia. Valitusoikeus. Jos olisi selkeä menetelmä kiistojen ratkaisemiseen, niin silloin sähköinen kaupankäynti kärsii. Siis jos näitä sääntöjä ei ole, meillä pitää olla tuomioistuinten ulkopuolisia riitojen ratkaisumenetelmiä. Tiedän, että tämän tyyppinen mekanismi on olemassa, kun sovitaan siitä, kuka omaa tiettyjä tiettyjä äh, nimiä, joita annetaan internetissä. Kiitos oikein paljon. Kiitos, että viittasitte siihen, että sähköinen kaupankäynti on osa kaupankäyntiä kaiken kaikkiaan. Sen sanon, että sisämarkkinoiden toteuttamiseen liittyy myöskin sähköisen kaupankäynnin toteuttaminen. Edustaja Staller haluaa käyttää puheenvuoron. Mielelläni kuulisin myöskin komission edustajan puheenvuoron. Lyhyt kommentti vielä Stahdililta ja sitten David Mayer ilmeisesti kommentoi komissiosta. Pyytäisin kommentoimaan lyhyesti, kun meillä on muita keskustelumahdollisuuksia myös. Olkaa hyvä. No, teillä on tässä nyt vaihtoehto. Ajattelin, että komissio voisi puhua tai sitten voidaan jatkaa keskustelua nyt tai jatkaa seuraavassa kokouksessa. Tiedän, että että edustaja Gebhardin on tarkoitus puhua varjoesittelijän nimissä myös, joten voisinko pyytää teitä puhumaan sitten ensin. Ja sitten edustaja Stahler myös. Ja sitten, jos meillä vielä ehtii puhua, niin tehdään niin, mutta pelkään pahan, että aika loppuu silloin kesken. Kuka haluaa puhua ensin? Catherine. Just a, a brief intervention, and thank you for that. It, it is... Kiitoksia. On mielenkiintoista, kun katsotaan miten sähköinen kaupankäynti on käynnistynyt. Ja kun kuuntelin kollegaani, niin yhä useammat ostavat esimerkiksi joululahjoja netistä ja Amazon oli hyvin menestyksekäs viime jouluna. Monet kirjakaupat esimerkiksi menevät konkurssiin, mutta on hyvin paljon yrityksiä, joista voi astaa jonkun koneen ja niitä voi ostaa myöskin internetissä ja se niin kuin täydentää heidän liiketoimintaansa. Ja on tärkeää, että ihmisellä on tämä valinnan vara. Mutta on hienoa nähdä, että kuluttajasuojakysymykset, kun puhutaan rajat ylittävästä kaupasta ja kuluttajien oikeuksista, meidän täytyy varmistaa, että ostajat saavat myöskin suojaa. Ja meillä on esimerkkejä tästä mutta haluaisin kiittää esittelijää ja näistä kommenteista ja nyt odottelen sitä, mitä Gebhardilla on sanottavana. Ja, danke schön. Ich werde französisch reden. Je parle français parce que... Puhun ranskaksi, koska kollega antoi nämä äh, vinkit minulle ranskaksi. En, hän, en aio kertoa kaikkea sitä, mitä hän on kirjoittanut näille kahdelle sivulle, mutta mutta muutama seikka kuitenkin on hyvä ottaa esille ja haluan, että herra Arjas tietää, että nämä ovat minun mielestäni tärkeitä. Tämä teksti on erittäin tärkeä. Siinä tuodaan esille edut ja myöskin problematiikat ja mikä instrumentti tämä voisi olla sisämarkkinoille. Te otitte erittäin hyvin muutamia kohtia esille ne pitää ottaa voimakkaasti esille. Ne ovat myönteisiä kohtia. Toisaalta taas on joitakin kohti, joissa on joitakin ongelmia, joista tarvitaan lisäkeskustelua. Erityisesti hän puhuu tästä paradigmasta, kun te puhuitte tästä mietintö luonnoksesta 500 miljoonaa kuluttajaa ovat ovat ne, jotka tekevät sisämarkkinoista ehkä tehokkaan, mutta ehkä se olisi toisinpäin. Ehkä sisämarkkinat ovat kuluttajia varten, eivätkä kuluttajat ole sisämarkkinoita varten. Ehkä se voisi panna, muotoilla vähän paremmalla tavalla. Kohdassa neljä viitataan komissaari Redingin ehdotuksen, kun puhutaan sähköisen kaupan harmonisoinnista. Siinä on vähän liikaa kysymysmerkkejä, joita hän tuo esille. Ehkä niistäkin voitaisiin keskustella lisää kohdassa 14 hän on sitä mieltä, tai pitäisi pohtiakin, onko tärkeää tehdä niin paljon asetuksia tällä alalla. Kohdassa 19 myös pohditaan, pitääkö tehdä lisävirastoja, kun puhutaan kuluttajien suojelusta. Eikö olisi muita keinoja hallinnoida, säätää tätä teemaa pitäisi käsitellä paljon syvällisemmin maksutoimintaa netissä, niin kuin kollegakin sanoi tässä. Se on erittäin tärkeä kohta. Kohdassa 25 ehdotetaan, että luodaan tukiohjelma, subventioohjelma. Kollega on sitä mieltä, että ehkä se ei ole ihan tehokas päämäärä sinässään, sinällään, vaan pitäisi ajatella, että meillä olisi selkeät läpimäkyvät säännöt, jos ajatellaan esimerkiksi arvonlisäveroa sähköisessä kaupankäynnissä, ja meillä pitää olla yhtä kilpailukykyiset oikeudenmukaiset hinnat kuin että ryhdytään tukemaan joitakin osa-alueita sähköisessä kaupankäynnissä. Tämä oli ilmeisesti keskeistä, mitä kollega halusi sanoa, mutta en minä niihin tässä pureudu, joten puhu liian pitkään, mutta mielestäni tämä perusta, herra Arissa on hyvä perusta keskustelun lähtökohdaksi ja me olemme valmiita tekemään erittäin hyvässä yhteistyöhengessä kanssanne. Good. Uh, thank you very... Hyvä, kiitos oikein paljon. Nyt minusta tuntuu, että meillä on hetki aikaa, jos David Mayer ehkä voi kommentoida sitä, miten tässä kysymyksessä edetään – Monia mielenkiintoisia aloitteita on rinnakkain luvassa komissiosta, erityisesti mitä tulee Vesman käsittelemän ketjuun. Ja haluaisin myöskin sanoa, että viime viikolla komissio hyväksyi ehdotuksen, jossa säädellään selektiivistä yksinomaista jakelua. Se liittyy Ariasin ehdotukseen. Sitä ei ole ollut mahdollisuutta parlamentissa edes keskustella. Tämä ei ole meidän vikamme, vaan talousasioiden valiokunnan jäsenten, jotka pitivät kiinni siitä, että nämä eivät ole kuluttajille tärkeitä kysymyksiä. Niistä voidaan vain keskustella vähän no-, noin abstraktisti. Ehkä tämä voitaisiin asettaa nyt laajempiin puitteisiin. Ja muita tärkeitä kohtia, jotka haluatte tuoda esiin kertaakseni, miten tässä edetään. Be brief, because it's a bit... Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti, koska minun on vaikea kommentoida tätä sen jälkeen, kun komission jäsen Dalli antoi hyvin perinpohjaisia vastauksia Arjakselle. Voisin vain vahvistaa, että kuluttajaulottuvuus näissä kysymyksissä on tietysti merkittävä. Ja tällä hetkellä mietimme näitä asioita hyvinkin paljon. Ja parlamentin mietintö on hyvä panos komission työhön tämän vuoden puolella kysymyksissä, jotka liittyvät sähköiseen kaupankäyntiin siis. Right, that was, uh, you were admirably restrained this evening, but I'm sure... Niin, hyvin maltillinen kannanotto. Ehkä voimme saada teistä jotain enemmän irti tulevissa kokouksissa. No, sovitaan yksityiskohtaisempi aikataulu kesäkuun toisen päivän jälkeen äänestys varmaankin siirtyy syyskuuhun. Syyskuussa on kaksi täysistuntoa, joten siellä on paljon mahdollisuuksia. Ehkä antaisin vielä puheenvuoron edustaja Estelle Arjasille. No se Laaditteko lausunnon toisen valiokunnan nimissä? Ette, jaha. Olitte täällä ihan itse ottamassa kantaa. Toivoin, että olisitte laatimassa – lausuntoa toisesta valiokunnasta. No, nyt petyin tuohon. Tiedämmekö sattumalta, ketkä valmistelijat ovat muissa valiokunnissa? Olisi kiinnostava tietää. Eh, eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein kommenteista, niin tarkistusten jättöaika on toinen, määräaika on toinen kesäkuuta. Oliko se näin? Toinen kesäkuuta on määräaika. No, we, we... Ei. Meidän on sovittava kanssanne uusi määräaika. Ehdotamme, että saamme tunnin keskustella vielä mietinnöstäne kesäkuun toinen päivä. Ja silloin kuulemme ensin valikunnassa komission jäsen Kruusia, joten nämä asiat voidaan linkittää. Ja sitten Jana tekee ne työtä ja määräaika on sitten myöhemmin kesäkuussa. Ja luultavasti valiokunnassa äänestetään heinäkuussa ja sitten äänestetään täysistunnossa jommassa kummassa istunnossa syyskuussa. Näin laajoin suuntaviivoin, miten tämä toimii. Ja sitten katsotaan lausuntavalmistelevien valmistelevien valiokuntien kanssa vielä. Oikein hyvä, kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia puhujia, jotka ovat tänään puhuneet tästä mietinnöstä tänään. Ja kirjasin ylös kaikki jo kuullut ehdotukset ja lisät tähän tekstiin. Ja meillä on, on hyvä, että voimme keskustella tästä vielä, että meillä on annettu lisäaikaa. Se on ihan oikeudenmukaista ja välttämätöntä. Ja minä mietin sitä, mitä te sanoitte, ja sitten miten voin ehkä jo tämän perusteella muuttaa jonkin verran asiakirjaa. En tässä vaiheessa osaa sanoa enempää. Kiitos paljon. Well, thank you very much indeed for... Kiitos oikein paljon. Varmasti olisi hyvä saada lisää aikaa ja varmasti te ja varjoesittelijät käytätte tämän ajan hyvin lausunton saantavien valikuntien kanssa. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat niin innokkaasti keskusteluihin. Meillä on yksi kokous maanantaina 10. toukokuuta kolmesta puoli seitsemän. Esityslista on täynnä, saatte sen pian ja sitten seuraava kokonainen kokous toinen kolmas päivä kesäkuuta. Kaksi kokousta, toinen päivä silloin komissionisen Cruz tulee valiokuntaan. Silloin tapaamme. Kiitos oikein paljon. Kokous päättyy.